Goedemiddag, collega's en vertegenwoordigers van de Rekenkamer en de Europese Commissie. Niin, hyvät kollegat ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat ja Euroopan komission edustajat ja parlamentin henkilökunnan jäsenet ja myöskin poliittisten ryhmien jäsenet. Tervetuloa teille kaikille. Olen tässä puheenjohtajana sen takia, että herra de Magistris ei ole ihan terveenä. Hän ei pääse tänään iltapäivällä paikalle, mutta ehkä huomenna on paikalla. Eli ehkä olen vain tänään iltapäivän hänen sijaisenaan tässä. Meillä on tosiaankin mun infoasiat ja asiakirjat tämän istunnon osalta. Siinä infonivaskassa ensimmäinen kohta on esityslista. Minulla olisi kysymys sosiaalidemokraattien ryhmältä. He haluaisivat tehdä pienen muutoksen esityslistaan. Meillä on ensinnäkin, tai me olemme ykkösessä hyväksytty, tai siis pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta ja sitten eloskohdassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus kotitalouksien vesihuoltoon liittyen ja sitten meillä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10 vuodelta 2010 syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteuttavat maatalousalan erityistoimenpiteet. Se on Köstingerin mietintö. Ja sitten kuutosessa keskustellaan vielä Sepolin vastuuvapauden epäämistä koskevasta seurannasta. Sosiaalidemokraatit kysyivät, voisimmeko vaihtaa viitosen ja kuutosen paikkaa. Eli ensin käytäisiin läpi kuutoskohta ja sitten viitonen. Tarkastetaan kollegoiden kanssa ja esittelijän kanssa, onnistuisiko tällainen uudelleen järjestelty. Eli äh, Rova Mathieu ja Rova Köstinger, jos heille sopii, niin varmaan voidaan järjestystä vastaa, vaihtaa. Toivottavasti tämä sopii teille. Jos rouvat Mathieu ja Köstinger voisivat vaihtaa esitystensä paikkaa, niin käsitellään ensin kohta kuutonen ja sitten vasta viitonen. Eli olisiko esityslistasta nyt kysyttävää? Ykkönen esityslista on siis hyväksytty. Kakkonen pöytäkirjan hyväksyminen 30. marraskuuta eh, viiva 1. joulukuuta 2010. Viisi, viime viikolla eh, pöytäkirja on meille kaikille lähetetty, eli sama menettely kuin ennenkin, jos on kommentteja pöytäkirjaan, niin ihan myötä edetään. Kertokaa kommenteistanne kokouksen loppuun mennessä. Jos ei niitä tule, niin silloin katsotaan pöytäkirjat hyvä, hyväksytyiksi. No sitten puheenjohtajan ilmoitukset kolmonen. Et siinä ei ole kovinkaan paljon ilmoitettavaa sieltä. Ti- tiedotteista löytyvät käytettävät kielen, kielet, ja tämähän on myös webstreamattu tämä kokous. Eli kun otatte mikrofonin käteen ja avaatte sen, niin teidät webstreamataan. Sitten seiska kohdassa huomenna aamulla. Tilintarkastustuomioistuin ei ole paikalla. ei, äh, siis tilintarkastustuomioistuimen paikalle ja äh, rouva, anteeksi, herra O'Shi on sitten alkuperäisen tilintarkastustuomioistuimen edustajan sijalla. Tässäpä ilmoitukset. Näkisin, että siellä on muutamia yllättyneitä kasvoja tuolta tilintarkastustuomioistuimelta, mutta sellainen tieto meille annettiin. Herra O'Shi siis on täällä edustamassa tilintarkastustuomioistuinta. Ja sitten on erityiskertomus vastuuvapaudesta 2009 Euroopan kehitysrahastosta ja rakennerahastoista. Ei vaan, anteeksi, nyt puhutaan kohdasta neljä, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen elin, erityiskertomus, käytetäänkö kotitalouksen vesihuoltoon kohdennetut EUn rakennet, toimi menot parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Massimo Vaari, tilintarkastustuomioistuimen edustajana, esittelee aiheen ja sitten esittelijänä on Tamas Deutsch. Ehkäpä kuulemme ensimmäisenä tilintarkastustuomioistuimen jäsenen esityksen ja sen jälkeen Deutschin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kaikki muut. Eli eh, herra Vaari, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Erityis kertomus, jonka tilintarkastustuomioistuin esitteli. Sen kohteena ovat rahoitukset, jo, rahoitus, jolla on tarkoitus toteuttaa infrastruktuuria kotitalouksien vesihuoltoa varten. Nämä Euroopan unionin rahoitukset liittyvät Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaan, jonka tarkoituksena on, että luonnonvaroja käytetään huolellisesti kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Tässä kertomuksessa vastataan siihen peruskysymykseen, onko eurooppalaisia määrärahoja, jotka on tarkoitettu kotitalouksien vesihuollon parantamiseen, onko ne käytetty, niitä käytetty optimaalisella tavalla. Tilintarkastustuomioistuin tarkasteli erityisesti, oliko asian kuuluvien alueiden tarpeisiin pyritty vastaamaan sopivimmilla ratkaisuilla – oliko osa rahoitusta saaneilla hankkeilla onnistuttu parantamaan vesihuoltoa ja olivatko tavoitteet saavutettu mahdollisimman pienin vaikutuksin Euroopan unionin talousarvioon. Tarkastuksessa otettiin huomioon määräytyt oli annettu neljälle jäsenvaltiolle, Espanjalle, Kreikalle, Portugalille ja Italialle, jotka saivat noin 90 prosenttia eh, tuista 2000-2006 ajanjaksona yhteensä noin 4 miljardia euroa. Tarkistuksen tulokset perustuvat 29 hankkeen tarkasteluun. Nämä hankkeet oli jo viety päätökseen. Ja tämän erityiskertomuksen lopputulos on seuraava, vaikka yhteisrahoituksesi yhteisrahoitus Ähm, vesihuollon parantamiseen paransi todellakin kotitalousten vesihuoltoa, äh, olisi voitu saada aikaan parempia tuloksia vähemmin kustannuksiin eurooppalaiselle talousarviolle. Mutta mitkä ovat päätulokset, jotka löytyvät tästä kertomuksesta? Mitä tulee vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jotka sopivat parhaiten näille alueille. Tilintarkastustuomioistuin huomasi, että usein eh, ei huomioitu sitä, että veden kulutus vähenee per capita ja joissain tapauksissa ei huomioitu eh, kaikkia olemassa olevia resursseja. Lisäksi eh, lähestymistapa oli hyvin tarjontapainoitteinen, eli haluttiin lisätä vesihuollon tarjontaa ja siksi ennemminkin rakennettiin uusia infrastruktuureja kuin eh, että olisi keskitytty kestävään käyttöön, jossa tarkasteltaisiin ennemminkin kysyntää ja järjestelmän tehokkuutta eh, esimerkiksi investoimalla hävikkien vähentämiseen, eh, vesivarantojen rationaalisempaan käyttöön ja olemassa olevien resurssien joustavampaan käyttöön. Ja kun komissiossa oli kyse suurista hankkeista, eh, Euroopan aluekehitysrahastosta tai hankkeista, joita rahoitettiin kohesiorahastosta, niin eivät eh, ei komissio eivätkä jäsenvaltioiden hallinta, hallintaviranomaiset tuoneet todellista lisäarvoa Täytyy sanoa, että komissio joissain tapauksissa otti käyttöön tiettyjä ehtoja tukipäätöksiinsä, mutta ei kuitenkaan aina varmistanut, täyttyivätkö nämä ehdot. Tilintarkastustuomioistuin on sen takia määritellyt erityiskertomuksiin seuraavat suositukset. Jäsenvaltioiden tulisi arvioida tarkkaan olemassa olevat resurssit ja veden kulutustrendit – silloin, kun on kyse eh, jonkun tietyn alueen tarpeiden määrittelystä. Eh, pitäisi ottaa huomioon vaihtoehtoiset eh, mahdollisuudet esimerkiksi kysyntärintamalla ja uusien resurssejen käyttö. Lisäksi komission pitäisi ennen kuin se myöntää tukia arvioida, onko alueella otettu käyttöön kaikki mahdolliset toimenpiteet vesivarantojen tehokasta hyödyntämistä varten ja kannustaa jäsenvaltioita ottamaan tällaisia toimenpiteitä käyttöön. Mitä tulee rahoitustavoitteiden saavuttamiseen, tilintarkastus osoitti, että on saatu aikaan todellisia tuloksia, mitä tulee käytössä olevan veden määrään, julkisen vesihuoltoverkon laajuuteen ja veden laatuun ja huoltovarmuuteen, mutta kuitenkin jotkin hankkeet, vaikka ne olivatkin jo toteutettu, eivät olleet vielä käytössä tarkastuksen aikaan, koska toteutuksessa oli myöhästymisiä ja jotkin infrastruktuurit eivät toimineet erilaisten esteiden takia ja sen takia eh, tilintarkastustuomioistuin valittelee sitä, että eh, valvonta on ollut vain osittaista. Lisäksi eh, komissio, vaikka se joidenkin tukipäätösten kohdalla asettikin ehtoja, se ei tarkastanut, täyttyivätkö nämä ehdot. Ja siksipä tilintarkastustuomioistuin äh, toivoo, että jäsenvaltiot jo näiden hankkeiden toteuttamisvaiheessa varmistavat, että on riittävät infrastruktuurit äh, että ne pystytään toteuttamaan ajoissa ja että saadaan aikaan riittäviä valvontajärjestelmiä. Komission pitäisi määritellä ne tiedot, joita se tarvitsee hankkeen arviointia varten ja asettaa nämä ehdot, kun se myöntää tuen Ähm, lisäksi äh, on syntynyt myöhästymisiä ja lisäkustannuksia hankkeiden toteutumisessa, joka liittyy äh, liian, vähäisestä, liittyy liian vähäiseen suunnitteluun. Lisäksi äh, infrastruktuurien tehokkuus, joka mitattiin käyttöasteella, hävikillä niin huomattiin, että niiden tehokkuus oli varsin rajallinen. Siksipä tilintarkistustuomioistuin toivoo, että jäsenvaltiot suunnitteluvaiheessa huomioivat paremmin mahdolliset myöhästymiset, parantavat analyysejä, joiden pohjalta nämä hankkeet määritellään ja loisi systemaattisen lähestymistavan tulevaisuutta varten. Ja kun arvioidaan eurooppalaisten määrärahojen käyttöä kustannushyötyanalyysin pohjalta, niin huomattiin, että on todellisia puutteita, eikä siis eurooppalaisten määrärahojen käyttöä voitu taakata tehokkaasti. Esimerkiksi ei otettu riittävästi huomioon näiden hankkeiden mahdollisuutta tuoda eh, rahoitusta ja jolla tavoin eurooppalaista tukea olisi voitu vähentää. Tilintarkastustuomiomus mukaan ähm, vesimaksut, eh, jotka löytyvät tukihakemuksista, ovat usein alhaisia ja hyvin paljon alhaisempia kuin äh, palvelun todelliset kustannukset ja pitkän tähtäimen kustannukset, esimerkiksi ympäristökustannukset, jätetään täysin huomiotta koska vesimaksut ovat hyvin alaisia, ne, se voidaan perustua yhteiskunnallisiin syihin, joka perustuu kotitalouksien tuloihin. Ja ei myöskään saada unohtaa, että vesimaksat eivät saa ylittää tiettyä kotitalouksien tiettyä tasoa, kun huomioidaan kotitalouksien tulo, kun kyse on kuitenkin yleishyödyllistä palvelusta. Lisäksi olemme siis sitä mieltä, että vesimaksujen pitäisi olla joustavia ja niiden tulisi kattaa myös infrastruktuurien uudistaminen ja näiden, tämän vesiresurssin kestävä käyttö. Nämä ovat ne periaatteet, joita löytyy esimerkiksi vesidirektiivistä. Ja tämä periaate oli kuitenkin jo tiedossa silloin, kun nämä määrärahat myönnettiin. Tilintarkastustuomioistuin siksi suosittaa, että kun määritellään eurooppalaista lisärahastoista. Komissio kiinnittää enemmän huomiota tukihakemuksiin liitettyjen rahoitusanalyysien laatuun ja varmistaa, että kustannusten kattamisen periaatetta noudataan asianmukaisesti. Tämä oli tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Paljon kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen edustajille erinomaisesta työstä ja näistä kommenteista. Kollega Deutsch on käynyt läpi tämän asiakirja-aineiston ja laatinut työasiakirjan, jossa on kuusi suositusta, joten haluaisin nyt sitten lisätä herra Deutschin analyysin tähän. Ja sen jälkeen antaisimme puheenvuoron komissiolle kuullaksemme, mitä komission edustaja haluaa aiheesta sanoa. Ja sitten tietenkin avaamme keskustelun muille kollegoille sen jälkeen. Mutta tietenkin täytyy hieman tarkkailla sitten ajan kulua siinä samalla. Köszönöm a szót. Meidän tisztelt elnök kedves kollégák, tisztelt jelen... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät läsnäolijat. Aivan aluksi minulla olisi kaksi kommenttia. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa tästä äh, kokouksesta. Ja tähän, että meillä on myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta äh, vaari mukana. Ilmeisesti täällä on joku ongelma Ranskan tulkkauksessa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 ehkä täällä nyt näkyy tyhjä, tyhjä tuoli täällä webstreamissä, mutta ei, kyllä minä olen paikalla. Teidän täytyy painaa nappia siinä vasemmalla. Ja jos minä painan sitä nappia, niin ääni ei kuulu. Ja jos minä painan toista nappia, niin sitten minua ei näy. Onhan parempi, että ääneni kuuluu kuin että näyn. No nyt minä haluaisin palata tähän asiaan. Haluaisin kiittää, kiittää teitä ja kiittää herra Vaaria, joka on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Haluaisin kiittää myöskin hänen tiimiensä tästä hyvin korkeatasoisesta erikoiskertomuksesta. Meillä on mielestäni nyt asiakirja, pöydällämme, jonka perusteella me voimme käydä, käydä hyvää eh, miele, mielipiteiden vaihtoa ja hyvää keskustelua. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että minun mielestäni on hyvä, että tällainen erityiskertomus on laadittu. Myöskin tämän valiokunnan työasiakirja, minähän olen tässä esittelijänä, niin olen iloinen, että sellainenkin on olemassa. Minä nimittäin olen ollut jo pitkään vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin komissiolla on velvollisuus sanoa näkemyksensä siitä, kuten, miten vesivaroja käytetään. Ja Euroopan unioni kiinnittää vesivarojen hallintaan paljon huomiota. Nehän ovat hyvin tärkeä resurssi mutta se ei kuitenkaan ole suoraan meidän keskustelumme aihe tänään. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi keskittyä siihen, kuinka vesivaroja voidaan säästää. Ja meidän pitää myöskin muita asioita ottaa huomioon, kun otamme myöskin ilmastonmuutoksen ja ilmaston yleisen lämpenemisen mukaan. hiilipäästöt ja uusien energiavarojen käyttö ovat asioita. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, että niiden vuoksi olen iloinen, että herra Vaari Tiimeinen on tällaisen raportin laatinut, jotta me voimme keskustella itse asiasta. Meidän on keskityttävä siihen, kuinka tärkeää vesivarojen hallinta on. Nehän ovat täällä kertomuksessa mukana talousarvion vali, valvontavaliokunta varmasti ottaa samat asiat esiin. 2000-2006 Varin kertomuksessa on tarkasteltu juuri tätä periodia tässä tilintarkastuksessa ja tämä tarkastelu koski erityisesti neljää maata. Minä haluaisin vain teille sanoa, että me emme yhtään katsele sitä, minkälaisia käytäntöjä näissä maissa on, vaan me tarkastelemme sitä, miten yleensä on tapana toimia Euroopan unionissa. Herra Vaarin kertomus paljastaa sen, että asia on yhä tärkeämpi, nimittäin seuraavat asiat mielestäni on otettava huomioon nykyisellä ohjelmointikaudella ja budjettikaudella 2007-2013. Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan kohesiorahaston puitteissa meillä on 15 maata mukana, jotka ovat oikeutettuja tukiin. Mitä tulee vesivarojen käyttöön ja kehittymiseen, tässä on noin 25 miljardia euroa kysymyksessä rahaa. Me emme siis ole sanomassa, ettei, että puhuttaisiin kymmenen vuoden takaisesta kehitystilanteesta. Ja emmekä me ole mitenkään tekemässä työtä sen eteen, että katsottaisiin, minkälaisia varojen siirtoja on tehty, vaan meidän täytyisi siis saada yhteiset päätelmät, jotta me voisimme, voisimme tarkastella 25 miljardin käyttöä tehokkaalla tavalla. Ja kaikki tämä siis kohdistuisi vesivarojen käyttöön ja niiden hallinnoimiseen. En tietenkään halua toistaa kaikkea sitä, mitä herra Vaari tässä sanoi, mutta esittelijänä minä vain haluaisin todeta, että olen aivan samaa mieltä kuin mitä herra Vaari näissä päätelmissään on todennut. Ja kaikki nämä arviot, jotka työssä on tehty, ovat eh, mielestäni hyvät. Esittelijänä vain pari kohtaa. tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Meidän vuosisadallamme me olemme puhumassa, kun vedestä puhumme, niin se on hyvin strateginen resurssi. Se on hyvä pitää mielessä. Ja vesivarojen eh, säästäväinen strateginen käyttö on hyvin tärkeä asia, tärkeimpiä asioitamme. mitä tahansa teemme vesivarojen suhteen, niin sen täytyy olla ensiarvoisen tärkeää. Tilintarkastustuomioistuimen raportissa todetaan, että vesien hallinnointijärjestelmiä pitää parantaa ja pitää olla sellaisia mekanismeja, joilla kehitystä viedään eteenpäin. Meillä on hienoja sanoja, kuten integraatio ja kaiken kattava järjestelmä, mutta se mistä me itse asiassa puhumme, me puhumme ympäristöasioista ja taloudellisista asioista, jotka on otettava huomioon silloin, kun vesivaroista ja niiden käytöstä on kysymys. Me emme voi sellaisia menettelyjä eh, soveltaa, joissa taloudelliset seikat unohtuvat ja sanoakseni tämän yksinkertaisesti, niin meidän on näissä rahoitusasioissa otettava talous huomioon aivan rationaalisesti. Se on kaikkein tärkein asia. Meidän ei pidä ylikorostaa ympäristökysymyksiä, vaan aina tämä talouden kanssa pidettävä tasapaino on oltava mukana mitä me nyt jatkossa teemme. Seuraava tilannetta ei voi päästää syntymään. Kun me puhumme strategisesta resurssista, niin veden käyttö ja huomattava EU-rahoitus, jota tähän kehitykseen käytetään, niin itse asiassa ei voida arvioida sitä, kuinka paljon vettä suorastaan käytetään. kun hankkeita toteutetaan, niin toteuttajatkaan eivät aina tiedä, minkälaisista volyymeista on kysymys. Kun projektit ovat valmiita, niin sitten ehkä mahdollisesti tiedetään, kuinka paljon vettä käytetään. On hyvin vaikeaa, on mahdotonta toimia EU-rahoituksen kohdella sillä tavalla, että nostettaisiin volyymiä, puhtaan veden määrän käyttöä, silloin kun mietimme tätä vesivarastojen hallintaa, meillähän on uusia eh, toimijoita tulossa, alueellisia ja paikallisia E, toimijoita ja koko ajan tähtäimessä pitäisi olla e, veden käytön määrän väheneminen. Siis e, meidän täytyy saada hyvin paljon tarkempaa suunnittelua, jotta, jotta ristiriitaisia suuntauksia ei tulisi. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota myöskin hankkeisiin, jotka ovat täysin asetusten mukaisia. Ne toteutettiin, toteutettiin sääntöjen mukaisesti, mutta kuitenkaan kymmenien vuosien päästä ne järjestelmät eivät ole toiminnassa, koska infrastruktuuri puuttuu. Tämä on aivan sama kuin rakennettaisiin jonkinlainen auto tai polttomoottorikone ja sitten avain puuttuisi ja sitten auton pitää jäädä sinne talliin. Tällaisista mm, hankkeista ei ole sitten tällaisista autostakaan mitään hyötyä. Sehän on tarkoitettu perheen kulkuneuvoksi. Haluaisin vielä todeta, että kaikkien osapuolten olisi oltava vielä mm, paremmin tässä osallisina, jotta laskelmat olisivat tarkemmat, eli kaikki taloudelliset toimijat, kansallinen taso, aluetaso, paikallistaso, kaikkien pitäisi olla vielä enemmän läsnä ja tehdä yhteistyötä. Ja niiden pitäisi myöskin osallistua tähän hankkeeseen. Se, mitä nyt tässä yritän lyhyesti sanoa, on, että me puhumme hankkeiden infrastruktuurista. Ja nykyisellä ohjelmointikaudella tässä on kysymyksessä 25 miljardin summa, jota projekteihin on käytössä, joten hyvin tehokasta täytyy työn olla. Dank Um, wie vraagt er het woord nog? Kiitoksia paljon. Rouva Ajalla Sender ja herra Markkaakis ovat pyytäneet puheenvuoroa ja onko vielä muita? Kaksi henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa. Ehkäpä annan puheenvuoron heille ensin ja sitten komissiolle mahdollisuuden reagoida niihin seikkoihin, mitä tässä on otettu esille. Eli jäsenvaltioilta sitten vielä lisää kysymyksiä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Kiitoksia äh, herra Deutschille hänen ehdotuksistaan. Ne tuntuvat hyvin järkeviltä ja kiitän myös hänen äh, ehdotuksistaan. Hän puhui siitä, että on tarpeen käyttää tukirahoja maaseudun kehitysrahastosta, niin siinä olisi huomioitava veden laatua eteläisillä mailla on hyvin suuri ongelma vesihuollon kanssa kaikissa suhteissa, mutta erityisesti tämä tulee juomaveteen. Siksi se, mitä tässä on ehdotettu, tuntuu minusta oikein järkevältä. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen, jotta meillä olisi kaikki mahdolliset tiedot, haluaisin vielä kysyä, että että miten tässä keskityttiin näihin neljään eteläiseen maihin. Nämä ovat tietenkin aivan selvästi ne valtiot, jotka ovat saaneet tukia. Kolme näistä valtiosta ovat myös kohesio maita. Ja mitä tulee juomaveteen, juomaveden sopeuttaminen niihin ehtoihin ja kriteereihin, jotka Euroopan unioni on ajanjaksolla 2000-2006. Tämä kertomus tulee nyt vuonna 2010 ja minä huomaan, että tässä on kuluttajan kannalta tehty toimenpiteitä vuonna 2008 juuri pahimman kriisin aikaan, jota oli erityisesti eteläisissä maissa. Ja siksi olisin mielelläni kuullut tilintarkastustuomioistuimelta, ovatko eh, he huomioineet tämän vinoutuman. Oma maani esimerkiksi kasvuvuodet päätyivät 2007. Silloin meillä oli kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa ja hyvin paljon enemmän matkailijoita ja tämä aiheutti epätasapainoa, kun oli kyse vesihuollosta juuri sesonkiaikoihin. Tämä tietenkin liittyy ennusteihin, vaikuttaa ennusteihin. Kukaan ei osannut arvioida sitä, että syntyisi kriisi vuonna 2008. Haluaisin, että tämä otetaan huomioon, jotta opitaan se, että nyt tietenkin täytyy vähentää, tämän herra Deutschkin sanoi. Ja sitten ehkä saattaa syntyä taas kasvua, jota ei osattu ennakoida, kun nyt arvioidaan kriisi aikojen pohjalta. Olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja haluaisin onnitella siitä, että on huomioitu tämä hyvä käyttö. Joskus on ollut suurta kasvua, mutta sitten myös hyviä käytänteitä, esimerkiksi vesimittarit joka kotitaloudessa, jotka johtivat sitten säästöihin. Ja tätä ei pystytty huomioimaan, koska kotitalouksien, että kotitalouksien kulutus laskee niin voimakkaasti. Nämä ovat mielenkiintoisia ehdotuksia, mielenkiintoisia parannusehdotuksia, että esimerkiksi käytettäisiin lähempänä asutuskeskuksia olevia vesilähteitä. Sitten tilintarkastustuomioistuin korostaa vielä näitä aspekteja. Minä olisin nyt halunnut tietää komissiolta, miten veden hävikkiä voidaan välttää, koska usein infrastruktuuri on vanhentunutta, se täytyy saneerata. Ja tämä on myöskin tarpeellista, ei tarvitse aina rakentaa uusia infrastruktuureja. Samanaikaisesti tarjontaa voidaan parantaa, mitä tulee vesihuoltoon kansalaisille. Kiitoksia. Ja, Kiitoksia sitten Chachimakakis. Deutsch für seinen Bericht und vor allem... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, kollega Deutschia eh, siitä, että hän tässä korostaa vettä. Ja on hyvä, että mm, tilintarkastustuomioistuin näin arkaluontoisessa kysymyksessä tehnyt erityiskertomuksen, jossa kuitenkin tarvitaan mitattavia tuloksia. Ja siksipä minä pyysin puheenvuoroa, koska jos katsotaan tätä erityiskertomusta, niin voidaan tehdä johtopäätöksiä myös sen mukaan, miten jäsenvaltiot ja komissio käsittelevät selkeää tavoitetta, selkeitä rajoitettuja määrärahoja. Ja tässä täytyy vain vilkaista näitä väliotsikoita. Ne ovat ihan yksinkertaisia. Tässä sanotaan esimerkiksi sivulla 21 komission äh, rahoitustukihakemusten ja jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten rahoitustukihakemusten arviointi toi vain rajallisen lisähyödyn. Ja sitten jotkut hankkeet e, eivät ole, eivät olleet vielä käytössä koska eh, osa puuttui. Ja sitten tässä sanotaan, että toisissa hankkeissa oli sisäänrakennettuja esteitä, eli ne eivät toimineet. Sitten sivulla 27 sanotaan, että tulokset olivat rajallisia. Sivulla 28 eh, säästävyyden periaate eh, siihen vaikuttavat lykkäykset ja myöhästymiset sitten sanotaan, joidenkin hankkeiden operatiivinen taloudellisuus on rajallista ja niin poispäin ja niin poispäin. Siis näin rajallinen aihe ja tämä raportti on täynnä huomioita, että asiat on käsitelty epätyydyttävällä tavalla. Ja siksipä meidän parlamenttina olisi nyt tarkasteltava tätä kokonaisaihealuetta. Eikö ehkä ole niin, että nyt kun meillä on uusia komission jäseneitä. Tässähän äh, erityisesti vastuussa komission jäsen Haan. Hän ei ollut vielä vastuussa tästä, hän ei ollut vielä virassa, mutta nyt hän voi muuttaa kurssia. Ja nyt meidän pitäisi sanoa komissiolle, että näin ei voi jatkaa, sillä näin ei voi jatkaa. Jos nyt tässä sanotaan, että määrärahoja ei käytetty säästäväisesti, äh, vaan päinvastoin, ja sitten ei oltu edes menestyksekkäitä, niin eikö tämä ole ihan selkeä äh, viesti, että komission täytyy muuttaa kurssiaan, ja se täytyy olla, että määrärahoja ei saa antaa enää hankkeille, joiden tulokset ovat näin rajalliset. Sanon tämän vielä, koska meidän täytyy seurata seuraavina viikkoina ja kuukausina. Ja vielä sydämelliset kiitokset kollega Deutschille. Eh, Paljon kiitoksia. Ja siellä oli yksi kollega vielä, joka halusi puheenvuoron. Olisiko joitakin muitakin? Ellei, niin seuraavan puhujan jälkeen sitten puheenvuoro komissiolle. Voin puhua hyvin nopeasti, koska olen esittelin kanssa samaa mieltä. Ne oli aivan erinomaisesti ja kattavasti esitetty mietinnössä tai tässä mietintöluonnoksessa. Olen pitkälti samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kommenttien kanssa. Vain yhden kommentin tässä ottaisin esille. Se huolestutti minua hieman, nimittäin siinä, jossa viitattiin, että veden kokonaiskustannukset pitäisi kantaa kulut kuluttajien. Ja mietinpä, että onko tässä nyt otettu huomioon, minkälaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia tällä olisi. Koska tietyt perheet voivat käyttää paljonkin vettä, köyhät perheet, joilla on vaikkapa paljon lapsia, tai henkilöt, jotka sairastavat jotain tiettyä tautia. Eli täytyy ottaa huomioon myöskin sosiaaliset vaikutukset, jos tällaiseen ryhdytään. Dan eh, geef ik woord. Paljon kiitoksia. Ja sitten antaisin puheenvuoron komissiolle. Suositukset 1, 2 ja 3 ja kohta B siinä ovat aiheuttaneet täällä erityiskysymyksiä. Niihin pyydettäisiin kommentteja. Sitten esittelijältä tuli kommentteja. Haluaisin niihin kuulla vastauksen. ja sitten ottaisin tuosta vielä nuo kollegoiden kysymykset, jotka toivottavasti voitte ottaa esille vastauksessanne. Komission edustajat, haluaisitteko jakaa puheenvuorot keskenänne? Kumpi haluaisi aloittaa? Uh, the report of the of Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä todettiin tässä raportissa, että rakenne, eh, rakennetoimet ovat saattaneet lisävolyymiä käytettäväksi ja julkiset verkot ovat paremmin saatavilla ja parempilaatuista vettä on saatavilla tarkastus keskittyi vain neljään jäsenvaltion Espanjaan, Kreikkaan, Portugaliin ja Italiaan, jotka ovat rahoituksen päävastaanottajia kotitalouksien vesihuoltoavun kohdalla. 29, 89 vain 13 löytyvät tai 89,4 prosenttia tästä tuesta löytyy näistä, kokonaistuesta löytyy näistä neljästä jäsenvaltiosta. Komissio on päävastuussa projektien valinnasta, seurannasta ja hyväksymisestä. Kohesio, rahaston ja EAKRn projektien kohdalla projektit hyväksyy komissio voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 2007-2013 ohjelmointikaudeksi komissio on virtaviivaistanut suurhankkeiden arvioinnin, joka tarkoittaa yli 50 miljoonan euron kokoisia hankkeita. Tämä kysymys otetaan esille erityisesti tarkastuslistojen ja erityiskoulutuksen muodossa. Yksi raportin avainkysymyksistä koskee kustannusten kattamisen periaatetta. Vesipuitedirektiivin artiklan 9 määräykset tulivat velvoittaviksi jäsenvaltioille 2011 vuoden alusta lähtien. Ja johtavat parempaan veden kustannusten kattamisen periaatteen perusteella. Kustannushyötyanalyysi komission tekemänä vuodelta 2008 osoittaa, kuinka saastuttaja maksaa projektia pannaan, tai periaatetta pannaan täytäntöön, kuten myös kustannusten kattamisen periaatetta. Komissio korostaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa alueellisten suunnitelmien täytäntöönpanosta ja tarkastaa, että projektit ovat yhteisoikeudenmukaisia. Komissio tukee tai huomauttaa, että monimutkaiset projektit kehitellään usein vaihe vaiheelta ja sen takia tällaisia viiveitä usein tulee. Mitä tulee esittelijän suosituksiin, haluaisimme kommentoida niitä seuraavasti ja sitten ottaa esille joitakin jäsenten esittämiä kommentteja. Vesipuitedirektiivi hyväksyttiin vuonna 2000 ja se on todellakin puitteisto koko Euroopan unionin alueen vesivarannon suojelun e, pitäen sisällään muun muassa erilaiset vesistömuodot. Direktiivi kattaa selkeät suuntaviivat kestävälle integroidulle vesivarojen hoidolle 27. maaliskuuta 2010 jäsenvaltioilta pyydettiin äh, antamaan aiheesta omat suunnitelmansa. Komissio arvioi nämä suunnitelmat ja ne sitten vaikuttavat 2010 äh, EU-strategian äh, luonnokseen. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi ympäristöseikat ja veden monimuotoisuus ja maaperän monimuotoisuus. Mitä tulee komissioon, niin me muistamme, että 2007-2013 ohjelmointikaudella komissio on jo virtaviivaistanut suurhankkeen sisäistä arviointiaan. Komissio tarjoaa myös teknistä apua uusille jäsenvaltioille, kun ne valmistelevat suurhankkeita komission hyväksyttäväksi. Komissio tukee suositusta kohdassa neljä mietintöluonnoksessa ja korostaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa projektien täytäntöönpanosta ja siitä, että ne ovat yhdenmukaisia EUn infrastruktuurin kanssa kuitenkin. Nämä infrastruktuurit monimutkaisissa projekteissa kehitellään usein vaiheittain ja, saman, ja käy usein sitten niin, että äh, viivytyksiä tapahtuu. Ne täytyisi tietysti minimoida. Direktiivin asianmukainen implementointi ympäristön suojelun kannalta on tärkeää ottaa huomioon myöskin projektien täytäntöönpanossa. Komissio korostaa, että 2000, 2006 kauden jälkeen on keskitytty yhä enemmän niihin seikkoihin, mitkä ovat siinä nousseet esille esimerkiksi kuivuus ja veden vähäisyys, veden niukkuus ovat tärkeitä. Komissio on antanut siitä tiedonantonsa ja myöskin antanut suosituksia vaihtoehtoisille toimintatavoille ja myöskin muita seikkoja on otettu esille tässä keskustelussa. Ja viimeiseksi kohdaksi toteaisin, että komissio hyväksyy 26. tammikuuta tiedonannon aluepolitiikasta ja kestävästä kasvusta ja siinä korostetaan tämänhetkisten rakennerahastojen käyttöä 8 miljardin euron arvosta 2007-2013 vuosina veden käytön tehokkuuden ja vesihierarkian Täytäntöönpanemiseksi Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä hyvin kattavasta tiedonannosta. Kiitoksia myöskin tästä tiedosta, että komission tiedonanto esitellään keskiviikkona. Ja varmastikin täällä valiokunnassa ollaan kiinnostuneita seuraamaan tämän asian kehittymistä. Haluaisiko edust- tilintarkastustuomioistuimen edustaja Vaari kommentoida tässä esille otettuja kysymyksiä. Jos haluatte, niin olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee edustaja Ajala Senderin kysymyksiin, minä haluaisin ensinnäkin äh, tehdä yhden tarkennuksen, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen tehtävän teknisyys. Jos katsotte äh, raportin kappaletta 15, sinne sanottiin, että asiakirja on tarkasteltu kaikilla tasoilla ja on järjestetty äh, tapaamisia eri paikallisviranomaisten kanssa, joiden tehtävänä oli äh, infrastruktuurien suunnittelu ja toteuttaminen. Tilintarkastuomioistuin lisäksi hyödynsi asiantuntijoita, eh, insinöörejä ja vesihuollon asiantuntijoita. Sanon tämän sen takia, että vaikka Ajala Senderin puheenvuoro on varmasti erittäin tärkeä, niin se on kuitenkin enemminkin poliittinen puheenvuoro. Eh, kuitenkin tilintarkastuomioistuimen Ähm, äh, tulokset ovat objektiivisia. Tietenkin näitä voidaan katsoa sitten äh, kriisitilanteen valossa, mutta se ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä, vaan parlamentin tehtävä mm, tilintarkastustuomioistuimen arviot, ja jos katsotte tätä kertomusta tarkkaan, niin tarkastelee mm, kriisiä edeltävää tilannetta. Sitten haluaisin, mitä tulee herra Wagenin kysymyksiin. Hän nostaa esiin vesimaksujen yhteiskunnallisen kestävyyden. Tätä varmasti kuluttajat kannattavat, mutta täytyy tietenkin ottaa huomioon myöskin perheiden koostumus. Ja kuitenkin tilintarkastustuomioistuin ei jätä tätä huomiota, koska jos katsotte kohtaa 68 kertomuksessamme, niin siinä sanotaan, että mm, käyttäjän vesimaksujen määrittäminen ja tässä haluaisin vastata myös komissiolle tästä kysymyksestä, koska jo ennen kuin puitedirektiivi astui voimaan, oli asiakirja, jota tilintarkastustuomioistuin siteraa kohdasta 35, jossa sanotaan, että tämä periaate oli jo olemassa. Kuitenkin mitä tulee direktiivin veden kustannuksiin, veden kustannuksiin kuluttajille, niin tuomioistuin huomaa, että kustannukset kustannusten ähm, takaisin saaminen, sitä voidaan, siinä voidaan olla joustavia, mitä tulee sosiaalisiin äh, tilanteisiin, yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja myöskin ähm, alueellisiin erityispiirteisiin. Eli tässä siis otetaan huomioon yhteiskunnalliset eh, tekijät ja sitten sanotaan, että ei tarvitse kustannuksia sataprosenttisesti eh, käyttäjiltä kerätä. Ja lisäksi tässä siterataan puitedirektiiviä asiakirjaa 1 2004. Eli luulen, että nyt vastasin myös komission kommentoihin, mitä tulee puitedirektiivin voimaan astumiseen. Me myös huomioimme, että tämä direktiivi astui vasta 2010 voimaan, mutta kustannusten takaisin saaminen, se on periaate, joka oli olemassa jo aikaisemmin. No, Paljon kiitoksia. Halusitteko vielä palata tähän aiheeseen? Jos haluatte, niin annan puheenvuoron myöskin herra Deutschille. No niin, kiitoksia. Minun ei ollut, en olisi ottanut tätä kysymystä esille, jos minulla ei olisi näitä tilintarkastustuomioistuimen tietoja. Taulukossa kaksi on 2008 vedenkulutusta koskevat tiedot. Ja aivan kuten tässä todettiin, niin näissä päätelmissä ja johtopäätöksissä, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt ja jotka perustuvat näihin arvioihin, ja kaikkien näiden vuosien kuluessa on voitu huomata, että hyvin huonosti näitä arvioita on tehty vuoden 2008 kohdalla kun vuonna 2008 tällainen ohjelma käynnistyi, niin silloin oli sellainen tilanne, että kasvu oli sellaista luokkaa, että turismi kasvoi ja kaikki muukin kasvoi. Ja kasvuprosentti oli, oli siis todella korkea. Sitten on arviot vuodelta 2008 ja todellinen kulutus sitten onkin erilainen. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan aikaisemmat arviot olivat huonosti laskettuja. Voimmeko nyt sitten ö, ottaa tässä huomioon sen, että 2002 oltiin menossa ylöspäin ja 2008 oli kriisi tällä tavalla taulukko kaksi meille osoittaa. Ja nyt minä toivoisin, että tilintarkastustuomioistuin tätä arviota kommentoisi. Meidän täytyy pystyä poliittisesti arvioimaan näitä asioita. Ja ihan teknisesti katsottuna, jos arviot ja todellinen kulutus ovat näin kaukana todellisuudessa, niin mitkä olivat, voisiko olla muitakin laskelmia muilta kausilta. Kiitos ja sitten todellakin on aivan korrektia, että poliittinen seuranta on meidän tehtävämme, koska myöskin vastuuvapauden myöntäminen on meidän tehtävämme. No sitten esittelijällä on mahdollisuus tehdä loppuyhteenveto. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, négy Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin esittää johtopäätöksenä neljä huomautusta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita erinomaisista ehdotuksista ja kiittää kaikkia tästä kiihkeästä keskustelusta. Olen iloinen huomatessani, että valiokunnassa me valitsee yhteisymmärrys siitä, että meidän täytyy soveltaa tiettyä lähestymistapaa. Olemme samaa mieltä siitä, että vesi on strateginen luonnonvara tällä vuosisadalla ja sen takia se vaatii erityishuomiota. Se oli ykkönen. Kakkoskohta kuuluu, että on tärkeää, että käytämme keskustelumme pohjana tarkkoja lukuja, tarkkaa dataa ja tilintarkastustuomioistuin sitä korostaa, kuten myöskin minä. Tarvitsemme perusteltuja arvioita, koska muuten emme pysty edistämään tehokkuutta, joten tarvitsemme paljon parempaa suunnitteluja ja arvioita. Joten tämä aspekti täytyy todellakin ottaa esille vahvemmin, sitä täytyy korostaa kolmanneksi. Kun kuuntelin komission edustajia ja herra Chachimarka Markaakista, joka mainitsi samasta aiheesta, niin täytyy todeta, että tarvitsemme todella selkeän tarkastus- ja valvontajärjestelmän. Koska kyseessä on strateginen luonnonvara, niin Tämä on sellainen rakenne, joka koskee jokaisen eurooppalaisen elämää. Tämä tuote on joka ikisessä kaupan ikkunassa. Jokainen kokee henkilökohtaisesti tämän luonnonvaran merkityksen ja sen takia meidän täytyy saada aikaiseksi hyvin selkeitä, tiukkoja ja avoimia valvontajärjestelmiä, mitä tulee tukien käyttöön. Ja herra tuossa mainitsi, että olisimme tietysti voineet käsitellä yksityiskohtaisemmin hänen eh, esille ottamaa aihetta, eli veden hinnoittelua. Mutta tuomioistuin toteaa jotakin, mikä on aivan selvää ja loogista tietysti heidän kannaltaan, että veden hinnat ovat alhaalla, mutta kollegani mainitsi tuossa hyvin tärkeän seikan tähän liittyen, koska tällainen vesihuolto palvelu, puuttumatta ollenkaan siitä, onko kyseessä hyvä vai huono asia, niin voimme tarkastella aikaisempien vuosikymmenten käytäntöjä ja vesihuolto palveluitahan on yksityistetty, yksi, yksityistetty. Meidän täytyy ottaa lukuisia periaatteita, esimerkiksi saastuttaja maksaa, ympäristönsuojelun periaate, periaate ja se, että kyseessä on julkinen hyödyke, kaikilla on oikeus puhtaaseen juomaveteen ja ei voi myöskään asettaa köyhiä perheitä epäedulliseen asemaan. Ja sitten kaiken kukkuraksi palvelun tarjoajat, ovat yksityisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä voittoa, joten tilanne on hyvin monimutkainen. On vaikeata määritellä oikeita periaatteita silloin, kun käynnistetään tai silloin, kun pyritään määrittämään veden hintaa. Tämä vaatisi ihan oman keskustelunsa, mutta olen samaa mieltä, että sosiaaliset, yhteiskunnalliset näkökohdat on otettava tässä huomioon. Mielestäni tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja oma mietintöni korostaa näitä seikkoja. Kiitoksia paljon mielenkiinnostanne. Goed, dank eh, iedereen. Eh, niin, kiitoksia paljon kaikille tämä sitten, niin, hetkinen, niin minulle kerrottiin juuri, että herra Vaari haluaisi vielä käyttää tilintarkastustuomioistuimen puolesta puheenvuoron. Ei taidekaan haluta. Ei. Eli siinä tapauksessa voimme päättää asiakohdan neljä ja siirtyä kohtaan kuusi, kuten edellä puhuttiin. Eli nyt sitten antaisin rouva Mathieulle taikka niin, Jarova Kösingerille sosiaalidemokraattien ryhmästä, että kääntäisimme tosiaan vitos- ja kuutoskohdat toisinpäin. Sopisiko nyt molemmille, että toimimme näin? Jos sopii molemmille esittelyille, niin todellakin sosiaalidemokraattien edustajien esittämä pyyntö, pyyntö toteutuu. Kiitoksia paljon siis. Tämä teille näyttäisi sopivan, joten se on kovin huomaavaista teiltä. Eli käymme käsiksi sitten Sepolin vuoden 2008 vastuuvapauden epäämistä koskevaan seurantaan. Tässä on todellakin näytöksinen näytelmä kyseessä ja siinä on ollut jo monta näytöstä aikaisemminkin. Tilintarkastus, ah, koordinaattorit päättivät, että meillä pitäisi olla viimeiseksi tarkoitettu seurantakeskustelu, mutta tilintarkastustuomioistuimen edustaja on täällä ja myöskin Sepolin edustaja on paikalla, johtaja itse asiassa – ja olisi tärkeää, että saisimme tämän nyt sillä tavalla valmiiksi, että voisimme seuraavalle esittelijälle antaa kattavan asiakirja-aineiston. Rova Mathieu. Tämä on neljäs kerta jo koko byyssä nyt. Meillähän on ollut libevaliokunnassa asia edessämme vuodesta 2009 vastuuvapauskysymykset. kysymykset ja nyt on hyvä, että meillä on, äh, on henkilöitä paikalla. Siis 30.11. Äh, neljäs tarkastus äh, tehtiin ja hallintoneuvoston edustaja ei pystynyt vastaamaan kysymyksiimme. Ja ja sit, eikä myöskään komissio, koska tämä oli viimeinen kohta esityslistallamme ja siksi tämä asia tulee nyt jälleen esille. Nyt sitten johtaja herra Bonfi on tällä välin antanut meille vastauksen kysymyksiin, joita esitimme, joten minulla ei ole Sepolin johtajalle enää mitään esitettävää uusia kysymyksiä. Mutta hallintoneuvoston puheenjohtajalle minulla olisi ja herra Marie komissiosta, jota emme ole vielä koskaan kuulleet. Me tarvitsisimme tällaista mm, selvittäviä lausuntoja. Herra Marin, joka on hallintoneuvostossa, voisi niitä varmastikin antaa hallintoneuvosto, joka on ryhtynyt toimeen, niin herra Bota on sen puheenjohtajana. Minä nyt kerron aivan lyhyesti kollegoille siitä, mitä on tapahtunut Sepolissa. 2007 Portugalin puheenjohtajakaudella saapui kirje, nimetön kirje, joka oli osoitettu hallintoneuvostolle Troikalle ja se Olafille näistä Sepol-asioista. Tässä esitettiin, että puheenjohtaja saisi koko byyssä ennen 28. ensimmäistä tietoa tästä asiasta vuonna 2008. Sitten laadittiin toimintasuunnitelma ja seurantaraportti ja myöskin parlamentille asioita esiteltiin Ranskan kaudella. Ja Ranskan komissio informoi siitä, että on, Ranskalla on, valvo, että on velvollisuus ratkaista sisäiset ongelmat. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tsekin kaudella sitten Euroopan komission oikeusyksiköille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin apua. Ja sitten 19.5. tuli kaikille jäsenmaille tieto siitä, mitä johdossa oli tapahtunut ja todettiin, että luottamusta ei enää ollut tähän johtajaan. No sitten Ruotsin kaudella ehdotettiin johtajan vaihtoa ja Olaf puuttui asiaan Ette tiedätte, miten asiat sitten etenivät. Herra Balafte, olitte paikalla jo 2008-2009 ja me tiedämme täällä koko byyssä näistä asioista herra Fiender, joka on ollut äh, esittelijänä vuonna 2007 asiasta, niin nyt me haluaisimme tietää, että mitä te teitte hallintoneuvostossa, millä tavalla työtä siellä tehtiin. Aivan oikeutetusti on asetettu kyseenalaiseksi aikaisemman johtajan toimet, mutta kuitenkin se työtapa, jota hallintoneuvosto noudatti, niin se ei meidän mielestämme ollut hyvää. Liian kevyellä, kevyesti ollaan asioita käsitelty. Slovenian kaudella tämä nimetön kirje tuli ja silloin asiaan havahduttiin. Tsekki toimi hyvin tehokkaasti aikanaan. Ja nyt me tiedämme, että raha-asiat on hoidettu huonosti, raaroja on käytetty väärin e- e- johtajan toimesta, eikä myöskään ole työtä tehty sillä tavalla kuin piti. Minusta tuntuu, että hyvin vähän e, oli hallintoneuvoston jäsenten keskellä yhteistyötä ja Ranskan puheenjohtajakaudella sitten, joka lähtee tällaisesta syyttömyysoletuksesta, ei ottanut kantaa aikanaan tähän kysymykseen. Tietenkin täytyy olla niin, että jos syytön ihminen on tai joku taho, niin ei pidä lähteä tuomitsemaan. Mutta jos tällaisia epäilyksiä on, niin eihän virastossa voi tällä tavalla työtä tehdä. Mitä tarkalleen ottaen tapahtui siellä. Edeltäjänne ei koskaan vastannut näihin kysymyksiin ja haluaisin nyt teiltä selvitystä. Eh, Kiitoksia. Tämä oli hyvin, nämä olivat hyvin tarkkoja ja ihan selkeitä kysymyksiä Sepolin edustajille. Minä nyt ehdottaisin, että ennen kuin annan herra Vuodelle ja Bondille puheenvuoron, annan ensin tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Osille puheenvuoron, jos hän haluaa puhua. I'd allow, I'd like to allow... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, niin antaisin Sepolin johtajan ja hänen kollegoitensa vastata ensin. Uh, Herra Gray, haluaisitteko te käyttää puheenvuoronne nyt vai haluaisitteko odottaa mieluummin? Um, dan, uh... Haluatte odottaa mieluummin myös siis. Van, van Sepol om eh, te antwoorden op de vraag. Entäs Sepol? Annan teille mahdollisuuden nyt vastata herra Mathieusin, kom, Rova Mathieusin kommentteihin. Eli aloitetaanko hallintoneuvoston puheenjohtajasta? Olkaa hyvä. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a bizottság tagja. Hyvä puheenjohtaja, Hy- tervetuloa kaikille ja minä sanon aivan aluksi, että minulle on suuri kunnia se, että me olemme tulleet paikalle ja voimme nyt kertoa kaikesta siitä työstä, mitä hallintoneuvosto on tehnyt. Hallintoneuvosto on ryhtynyt toimiin, jotta voitaisiin korjata kaikki menneisyydessä tehdyt virheet juuri ne virheet, joita tässä esittelijän luettelossa on mainittu. Minä haluaisin pyytää anteeksi Sepolin puolesta e, siitä syystä, että olemme vieneet paljon aikaanne. Meillä on monia asioita, me aiomme, meillä on monia tehtäviä muitakin kuin lakien täytäntöönpanon hoitaminen. No mutta palaan nyt vähän asiassa taaksepäin. Euroopan poliisiakatemia perustettiin 2001 ja aluksi sen rahoittivat jäsenvaltiot omasta budjetistaan. 2001 Kööpenhaminassa oli tällainen väliaikainen sihteeristö ja ensimmäinen budjetti annettiin meille 2002. Tähän osallistuivat silloin, osallistuivat silloin 15 jäsenmaata. 2004 sitten tuli 10 uutta maata mukaan, Unkari muun muassa. Ja budjetti kasvoi kolme ja puolikertaiseksi, anteeksi kolme ja puoleen miljoonaan euroon. Neuvoston päätös oli asiasta ja silloin edellytettiin, että Sepolilla täytyy olla vakituinen sihteeristö, joka sijoitettiin yhteis, yhteis, yhdistyneeseen kuningaskuntaan. No, joka tapauksessa tuntuu, että se on kaukana mistään muualta. Rakennus on hyvin kaukana, sinne on hyvin vaikeaa matkustaa, sinne ei ole kunnollisia liikenneyhteyksiä Joten ihmiset, jotka siellä tekevät työtään, ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Sepolin sihteeristö perustettiin 15 vakituisen työntekijän voimin ja se aloitti työnsä. Aikanaan budjetti oli 4,9 miljoonaa euroa. Sitten vuoden 2006 alusta olemme olleet eurooppalainen virasto neuvoston päätöksen nojalla. Näihin aikoihin budjettia analysoitiin ja me tehtiin analyysejä siitä, kuinka budjettia käytetään. Näihin aikoihin hallintoneuvosto piti kehitystä hyvin myönteisenä. Oli hyvä, että tilit tarkastettiin. Hallintoneuvostolle tuli kuitenkin ongelmia. 2007 tajuttiin, että sihteeristön kanssa oli suuria ongelmia, samoin kuin johtajamme kanssa. Erät jäsenet sanoivat ääneen epäilyksensä hallintoneuvoston kokouksessa ja tämän seurauksena hallintoneuvosto teki päätöksen. Päätöksen mukaan johtajan oli tehtävä joitakin toimenpiteitä, jotta tilanne paranisi. Rouva Mathieu totesi myös, että 2007 tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli ensimmäinen asiakirja, josta nämä ongelmat tulivat meille ilmi. Silloin me vasta tajusimme, että vakavia ongelmia on. Oli menossa Slovenian puheenjohtajakausi ja silloin johtajalta vaadittiin, että hän tekisi muutoksia vaatimuksen, esitti hallintoneuvosto ja näin laadittiinkin sitten uusia suunnitelmia. 2008 vuoden loppupuoliskolla ja seuraavan vuoden, vuoden alkupuoliskolla oli hyvin tiukkoja tarkastuksia, joihin hallintoneuvosto ryhtyi. Ja oli myöskin taloushallintokomitea joka asiaa tarkasteli, nimittäin eräillä alueilla paljastui virheitä. Ja annettiin myöskin määräys, että nämä virheet oli korjattava ja tämän päätöksen teki hallintoneuvosto. Tarkoituksena oli perustaa tilintarkastus erityisryhmä ja tämän ryhmän tehtävänä oli katsoa tarkkaan kaikki taloudelliset toimet, joita, joita tehtiin. Sitten Tsekin puheenjohtajakaudella oli monenlaisia tapahtumia ja näiden tapahtumien seurauksena johtajan oli lähdettävä. Hän erosi tehtävästään näiden taloudellisten ongelmien vuoksi. Tämän jälkeen sitten Ruotsin kaudella oli siirtymäkausi Meillä oli sijaisjohtaja ja vuoden lopussa sitten hallintoneuvosto valitsi uuden eh, johtajan herra Ferenc Banfin, joten hän on, hänestä tuli uusi johtajamme. Hän on osoittautunut hyvin ammattitaitoiseksi ja hän sai koko hallintoneuvoston tuen taakseen. Hän vahvisti Sepolin hallintoa ja hän muutti täydelleen taloudellisen toiminnan ja hän rekrytoi uusia ammattilaisia joukkoon. Uusi taloushallinto oli sellainen, että se pyrki korjaamaan kaikki ne virheet, joita oli, oli aikaisemmin tehty. Kaikki, mikä laillisesti oli mahdollista korjata jälkeenpäin – niin tähän toimintaan ryhdyttiin. Uusi sihteeristö, uusi johtaja ja hallinto ryhtyivät tähän asiaan ja, ja me olemme arvostaneet tätä tehtyä työtä, mutta hyvin paljon työtä on vielä jäljellä. Me pyrimme nyt tällä Unkarin kaudella korjaamaan kaiken sen, mikä vielä on jäljellä. Mutta kaikkein suurin hyvään suuntaan käännös tapahtui viime vuonna. Hallintoneuvosto hyväksyy johtajan ehdottamat uudet ajatukset ja niiden ajatusten tarkoituksena on muuttaa muuttaa sihteeristön rakennetta sillä tavalla, että se toimisi tehokkaammin. On myöskin uusi strateginen suunnitelma hyväksytty ja sitä varten on erilaisia työkaluja, tällaisia valvontamenettelyjä, joiden myötä hyvin tiukkaan ja tarkasti katsotaan, kuinka tehtävät suoritetaan. Meillä on ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka he laativat kertomuksia meidän viiden vuoden aikaisista toimistamme. Ja tällainen raportti tulee maaliskuussa. Siellä on Sepolin toiminta viimeisten viiden vuoden ajalta. Ja siellä on myöskin ehdotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tällaisia suosituksia on koko neuvostolta ja komissiolta meille tullut. Meidän täytyy myöskin, olemme ajatelleet Unkarin kaudella yhdessä komission kanssa järjestää eh, konferenssi, yhden päivän konferenssi, joka keskittyy Sepolin toimintaan. Tässä konferenssissa me keskustelemme poliisiakatemian tulevaisuudesta. ja haluamme tehdä kaiken mahdollisen, jotta voimme varmistaa sen, ettei tämän tyyppisiä ongelmia enää tule eteemme. Joten hyvät naiset ja herrat, minä toivon, että nyt olen voinut teille selittää, selventää, minkälaisia tilanteita on ollut ja mitä mikä on menneisyydessä ollut tilanne ja mitä tulevaisuudessa teemme tämän yhteistyön tiimoilta. Minä puhun, olen puhunut sekä koko hallinnon että sihteeristön puolesta. Me teemme yhteistyötä kanssanne. Uh, Paljon kiitoksia. En ole mikään asiantuntija tässä aiheessa, mutta en ole ihan varma, onko kaikkiin Rovanakion esittämiin kysymyksiin vastattu. Palataan tähän asiaan myöhemmin. Haluaisin nyt antaa herra Banfille puheenvuoron. Toivottavasti hän onnistuu kattamaan jotkut niistä kysymyksistä, jotka Rova Matthew otti esille. Rova Fiona on pyytänyt puheenvuoroa. Olisiko muita kollegoita? Eli nyt sitten, herra Banfi, teillä on puheenvuoro. Dear ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta. Kuten mainittiin, tämä on nyt neljäs kerta, että tulen tänne luoksenne ja annan teille Sepolin kertomuksen saavutuksista ja ohjelmasta. Rehellisesti sanottuna muutama vuosi sitten kävelin tämän rakennuksen ulkopuolella ja unelmoin siitä, että saisin tulla sisällä ja nähdä parlamentin sisältä. Nyt minun on vaikeampi astua tähän rakennukseen ja toivon, että pian tulee se aika, että vierailuni täällä on miellyttävämpi. Se perintö, jonka minä sain, ei ollut mitenkään helppo, mutta en nyt halua sanoa, että tämä on mikään mahdoton tehtävä ne virheet, jotka tehtiin, ne äh, tekivät äh, ne ovat ihmisten tekemiä virheitä ja ihmiset tulevat ne korjaamaan ehkä hiukan suuremmalla sitoumuksella, ammattitaidolla, yhteistyöllä ja toivottavasti äh, saamalla hiukan empatiaa teidän puoleltanne. Kukaan ei kyseenalaista eurooppalaisen poliisikoulutuksen tarpeellisuutta. Euroopan unioni tarvitsee globaalisti kilpailukykyistä koulutusta ja olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän Hyvät naiset ja herrat, konkreettisesti 7. lokakuuta tehty parlamentin päätöslauselma. Äh, sen pohjalta minä äh, annoin teille kolmannen edistyskertomuksen, joka kuvailee kaikki toimenpiteet, jotka on tehty monivuotisen suunnitelman mukaan, jota parlamentti vaati ja jonka äh, hallintoneuvosto hyväksyi ja komissio tuki ja myöskin sisäinen tarkastus tuki sitä. Tämän mm, aikana sisäinen tilintarkastus tarkasti toisen edistyskertomuksemme sisällön ja tuli siihen tulokseen, että Sepol on monivuotisessa ohjelmassa oikeassa vaiheessa, eikä siinä ollut mitään kielteisiä huomioita. Lisäksi huomauttivat, että muutamat virstanpylväät eivät olleet riittävän selkeästi määriteltyjä, mutta minä äh, ryhdyin yhteistyöhön sisäisen tilin tarkastuksen kanssa äh, ja lupasin tehdä tarpeellisia muutoksia, jotta nämä virstanpylväät olisivat selkeämmät. Viime kuulemisen jälkeen täällä Euroopan parlamentissa annoimme toivottavasti riittäviä vastauksia Rova Mathieu kysymyksiin ja selitimme nämä edellisten vuoden virheiden korjausten tekniset yksityiskohdat. Minä haluaisin nyt käyttää tämän mahdollisuuden kertoakseni teille, että vähän aikaa sitten nimitetty tilintarkastusjohtaja – ja budjettiasioista vastaavaa voivat he antaa teille tarpeelliset vastaukset. Kiinnitimme hyvin paljon huomiota siihen, että ähm, saisimme korjattua vanhat virheet, äh, mutta meidän täytyy kuitenkin myöskin huomioida nykyhetki ja tulevaisuus. Olen iloinen voisin kertoa teille, että äh, vuod- vuoden 2010 syyskuussa kaikki rahoitukselliset jäämät edellisiltä vuosilta on saatu korjattua ja kaikki sitoumuksensa Sepol tulee saamaan täyt, täy saa, saa toteutettua tänä vuonna. Tulemme jatkossakin vahvistamaan sihteeristöä mitä tulee rekrytointiin, niin kaikki tietävät, että jos kaikki menee nopeasti, niin äh, tarvitaan puoli vuotta, kunnes äh, äh, uusi, uudelle, uusi, uudet rekrytoidut eh, henkilöstön jäsenet voivat aloittaa työnsä. Viime vuonna olemme yhdeksän uutta henkilöä henkilöä palkanneet. Meillä on myöskin ulkoisia asiantuntijoita. Meillä on vielä kahdeksan menettelyä kuitenkin käynnissä, joten tällä hetkellä näistä 26 määräaikaisesta virkamiehestä 24 20 on jo täytetty. Periaatteessa tämä kertomus vahvistaa Sepolin hallinnon aikaisemmat lausunnot. Tähän minun täytyy lisätä, että joitakin eh, eroavaisuuksia oli luvuissa, mutta hyväksyimme ulkoisten tilintarkastajien tulokset. Lisäksi annoin edelliselle johtajalle määräyksen ottaen huomioon oikeuspalveluyksikön neuvon ja sanoin, että ne yksilöt, jotka käyttivät taksipalveluja lentokentälle menemiseen, eivät tienneet, että se oli laitonta sitä edeltävät johtajat sääntelivät ihan avoimesti, mitään salailua ei ollut. Nämä henkilöt todella luulivat, että he noudattavat olemassa olevia sääntöjä, mutta joku ähm, äh, seuraus tästä täytyy olla, siksi me olemme tämän korvausvaatimuksen esittäneet. Lisäksi ähm, hankintatilannetta paransimme dramaattisesti osittain kapasiteettien luomisen näkökulmasta hyväksyin hankintaoppaan, joka luotiin komission tai konsultoivalla ja joitakin muitakin virastoja konsultoimalla. Otimme käyttöön puitekumppanuusohjelman ja tukiohjelman, jossa tarjotaan työpaikkoja neuvonantajille ja kouluttajille. Näitä asioitahan kritisoitiin edellisissä tilitarkastuksissa. Nämä sopimukset joita tehtiin yksilöiden ja kansallisten koulutuslaitosten välillä, ei yksilöiden ja Sepolin välillä, päättyivät vuonna 2009 eikä niitä uusittu. Mitä tulee poikkeuksiin, joita oli annettu komissiolle, ne eivät saaneet täyttä tukea ja siksi tämänhetkinen hallinto suositti hallintoneuvostolle, että otettaisiin huomioon rahoitussääntöjen ähm, vastaavat kappaleet ja olemme nyt kehittämässä yhteisiä ohjeita. Lisäksi sanottiin, että tämä sisäinen valvontajärjestelmä ei ole kunnolla käytössä. Yksi tärkeistä edistysaskelista oli, että sisäinen tilintarkastuslautakunta nimitettiin, hallintoneuvosto sen nimitti, se on aloittanut toimensa ja se esittelee vuosittaisen ohjelmansa hallintoneuvostolle. Todennäköisesti se hyväksytään maaliskuun alussa seuraavassa tavallisessa hallintoneuvoston kokouksessa. Onneksi sisäisen tilin, valitettavasti sisäisen tilintarkastan valinta ei ole vielä suoritettu. Tarjosin tätä paikkaa eräälle hyvin ammattitaitoiselle henkilölle, mutta hän sai paremman työtarjouksen Brysselistä ja siksi meidän on ryhdyttävä uudelleen valitsemaan tätä henkilöä. Ja lopuksi haluaisin kertoa teille, että minun tavoitteeni ei ole väittää, että kaikki on kunnossa Sepolissa. Me olemme tehneet hyväksyttävää edistystä. Me pystymme varmistamaan lain mukaisuuden. Voimme toteuttaa kaikki velvollisuutemme, mutta emme ole täydellisiä. Henkilökohtaisesti omasta puolestani ja kaikkien niiden kollegojen puolesta, jotka viime vuosina ovat tehneet erittäin kovaa työtä, jotka ovat olleet näiden virheiden uhreja. Eh, he ovat mielestäni ansainneet hiukan kärsivällisyyttä, vaikka eivätkään mitään epäkorrektia suvaitsevaisuutta. Mielestäni Sepol on täyttänyt kaikki velvollisuuteni. Suurin haaste, joka minulla on ollut, on saada parlamentin luottamus se on aivan selvää. Ilman luottamusta, jota emme saa ilmaiseksi, emme voi taata laadukasta koulutusta eurooppalaisille poliisiviranomaisille. Kiitoksia mielenkiinnostanne. <clears throat> Eh, Kiitoksia paljon. Herra Fjellner oli pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää hallintoneuvostoa ja myöskin Sepolin johtajaa kommenteista. Kun olen seurannut aihetta nyt jonkin aikaa, niin yksi asia, mitä äitini minulle aina sanoi, tulee mieleen, ja se on se, että paljon selityksiä on, mutta ei niinkään kovin paljon äh, syitä tai jotka antaisivat aihetta tai perusteita. Olen miettinyt monenlaisia syitä, maantieteellisiä ja muita. Ja yksi selitys, mitä nyt olen yrittänyt tässä miettiä, ja se ei ole missään nimessä niin kuin mikään tekosyy tai varsinainen syy, mutta kyse on siitä kuitenkin, että tämä on pieni virasto varainhoitoasetuksen määräysten täytäntöön panijaksi. Tämä tietenkään ei ole mikään tekosyy tai, tai keino, jonka takia tarvitsisi olla noudattamatta määräyksiä, niitähän täytyy noudattaa. Mutta yksi ajatus, joka minulla tässä nyt tuli mieleeni, on se, että ainahan tilanne tulee tämä olemaan. En ole tietenkään tehnyt kotiläksyjäni ja tarkastanut, onko näin muidenkin pienten virastojen kohdalla, mutta todellakin, jos kysymys on siitä, että tämä kys- viraston koko on niin merkittävä kysymys, niin kysymyshän pitäisi kuulla, pitäisikö se polia pitää hengissä ja voimassa, voimassa olevana elimenä. Eikö olisi ehkä relevanttia sulauttaa se yhteen jonkin muun tahon kanssa. Tiedämme, että komissio, komissio on tarjonnut tukeaan pienille virastoille ja myöskin vastuuvapauskeskustelussa tähän on viitattu, mutta jos nyt tullaan siihen tilanteen, että näitä ongelmia ei saada ratka- ratkaistuksi, niin itse mietisin, että miksi ei sitten sulautettaisi tätä johonkin muuhun tahoon. En tiedä, ovatko kollegat täällä tai muut puhujat, voisivatko he kenties kommentoida tätä ja voisimmeko pohtia tätä aihetta yhdessä. Ihan vain mietin tässä itsekseni näitä kysymyksiä. Ja näin nä- näitä linjoja seuraten kommentoin. Ja seuraava pohja. Niin, aivan tähän mitä Fjellner äsken sanoi. Sepolillahan omat, omat tehtävänsä ja niiden järkevyys tässä meidän joukossamme, niitä ei ole mitään kiistämistä. Mutta se, että että mm, äh, tällaiset poliisit, jotka ovat kansallisia viranomaisia, niin onhan siinä järkeä, että on yhteistä koulutusta, yhteisiä standardeja sillä tavalla, että voimme avata kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet. Ja uudet äh, suuntaukset äh, rikosten torjunnassa ja näin edelleen. Jos tämä nyt sitten sitten, jos omassa virastossa tehdään paremmin tämä tehtävä, vai onko se, eh, onko se tehtävissä Europolin helmoissa, niin sitä voidaan tietenkin miettiä. Mutta millään tavalla pakolla sitä ei voida toteuttaa. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että vielä tänä vuonna Eh, aikoo pureutua näihin viraston tilanteisiin tämän vuoden kuluessa ja katsotaan sitten, miten meidän keskustelumme siitä etenevät. synergiaa tietenkin voitetaan ja onhan se hyvä tietenkin, jos rahaa saadaan säästymään, mutta meidän täytyisi kuitenkin kaikkien muistaa se, että asiat, jotka eivät eh, sovi yhteen, niin niitä ei voida yhteen laittaakaan. Minä uskon, että keskustelu on hyödyllistä ja sitä varmasti voidaan Sepolissakin käydä, mutta minusta tuntuu, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen myötä meillä on materiaalia eh, sillä tavalla, että meillä on keskustelussa paljon enemmän asioita käsiteltävänä ja olen valmis tätä käymään tätä keskustelua. Haluaisin aivan lyhyesti kommentoida näitä kertomuksia. Ja tässä yhteydessä totean, että olen hyvin iloinen, että komissio on reagoinut asiaan. On aivan oikein, että hallintoneuvosto ja te myöskin herra Banfi johtajana, te olette hyvin paljon ongelmia ratkaisseet ja se on sinänsä vaikuttava ja varmastikin jäljellä olevat ongelmatkin ovat ratkaistavissa. Ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa sanoa, että ongelmat olisi ratkaistu, mutta me, meidän täytyy nyt optimistimisesti asiaa ajatella. Kun me ajattelemme tämän valiokuntamme tehtävää, niin me emme voi hyväksyä 2000 kahdeksan antaa vastuuvapautta ja meidän täytyisi Eh, siirtyä 2009 tilanteeseen. Teillähän ei tietenkään näistä asioista ole henkilökohtaista vastuuta, koska te olitte ikään kuin uhrina tässä ja joudutte ratkaisemaan ongelmia. Tämä me kyllä tunnustamme. Kun aika on kulunut eh, ja te olette virkaanne tulleet tietynä, vuonna, mutta meidän on puututtava kuitenkin vuoteen 2008 ja 2009 ja näiden vuosien ongelmat pitää ratkaista. Meidän täytyy tietenkin aina katsoa vuosi kerrallaan aina kutakin vuotta, kun vastuuvapaus myönnetään. Minulla on kuitenkin kysymys komissiolle, mitä se, mitä komissio johtopäätökseni sanoo, ja minun mielestäni komissaari vastasi tähän hyvin masentavalla tavalla. Nyt meillä on uudet jäsenet parlamentissa ja meidänkin valiokunnassamme. Ja ymmärrän sen, että meillä on ongelmia näiden virastojen kanssa. Sitten kun kysyin, että minkälaisia institutionaalisia seurauksia asialla on, niin siihen en saanut vastausta. Eli tällaista en kuitenkaan haluaisi, että en haluaisi, että asiat olisivat näin. Meillä on sopimukset, mutta se, että komissio sanoi, että meillä on virastoja, joissa käytetään mm, verovaran verovelvollisten rahoja huolimattomasti, niin ei, eihän se ole ollut tarkoituksena tällainen poliittinen toiminta, minkälaista se on. Minun mielestäni tämä oli hyvin epätyydyttävää, koska tästä kaikesta mitään johtopäätöksiä tehdä. Ja nyt minua kiinnostaisikin tietää, että kun meillä on täällä nyt edustajia paikalla komissiosta, niin millä tavalla keskustelut näistä asioista teidän päässänne sujuvat? se, miten virastoihin suhtaudutaan ja minkälaisia kysymyksiä esitetään ja minkälaisia johtopäätöksiä tehdään, niin minkälaisia johtopäätöksiä teillä päin tehdään siitä? Dank u, zeer pertinente vragen, eh, mevrouw. Kiitoksia paljon oikein relevantista kysymyksestä herra Andreasenille. Edustaja grösslerin jälkeen kysyisin, onko vielä puhuja. Rova Andreasen, olkaa hyvä. I Halusin vain vastauksena herra Fjellnerin kommenttiin sanoa, että se virastotyyppi, minkä kokoista virastossa nyt onkaan kyse, sillä on erityisen tärkeä merkitys yhteiskunnassa. Ja siksi eh, sillä ei saa olla moitteen sijaa. enkä usko, että tätä tulisi yhdistää johonkin toiseen äh, yksikköön, koska jos tämä ei toimi kunnolla, niin silloin se saattaa pilata jonkun toisen äh, instituution, joka toimii, joten meidän täytyy katsoa, että parannamme tätä äh, instituutiota tai sitten suljemme sen. Tässä ei saisi olla moitteen sijaa ja se meidän pitää pitää mielessä. Danke, Frau Ja, genau. Der Kollege niin, kollega Geier äh, herätti minulla, minussakin kysymyksen komissiolla. Nimittäin komissi- virastothan saavat määrärahansa komission kautta. Pitääkö äh, komissio itseään äh, iloisena notaarina, joka vain välittää nämä ja sitten loppujen lopuksi harmit ovat parlamentilla, tai jos nyt katson tätä budjettiluonnosta, jota me juuri nyt tarkastelemme, niin tämä on siinä ihan selvästi, eli vastuullisuus virastoille silloinkin, kun komissio antaa heille tehtävän mm, toteuttaa budjettia, päättyy. Komissio on vapauttanut virastot vastuusta. Näin me emme halunneet, että tämä ongelma sitten Eh, jätetään meidän hoidettavaksemme ja katsotaan, että miten me saamme nämä asiat vietyä läpi. Siksi olisi tärkeää, että me saisimme vastauksen tähän kysymykseen. Dank u. Um, meneer Roshi van de Rekenkamer. Nee? Kiitoksia sitten herra Roche. Ellei, niin sitten komissio. Herra Gray, olkaa hyvä. Meneer Marini uh, aanwezig is. Herra Marini on täällä myös ja varmaankin haluaisi käyttää puheenvuoron. Ensin Gray. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahvistaisin vain, että sisäisen tarkastuksen osasta on kyllä pitänyt Sepolin toimia silmällä ensinnäkin syyskuussa 2010. Laadimme kertomuksen toimintasuunnitelman asianmukaisesta, joka, joka laadittiin vastuuvapausmenettelyn seurauksena. Siellä oli noin 44 välietappia ja 19 niistä on saatu toteutettua. Toteutettua 18 olivat matkalla toteutusta kohti ja sitten vielä loput ovat avoimia. No sitten palasimme aiheeseen hieman ennen joulua tarkastellaksemme, laittoiko Sepol täytäntöön meidän suosituksiamme. Mekinhän niitä teimme ja huomasimme, että kahdeksasta suosituksesta kuusi oli pantu täytäntöön, kaksi oli vielä täytäntöön pantavana ja sitten eh, niihin liittyi näitä välietapeita, jotka oli saavutettu ja siihen olimme tyytyväisiä. Totesimme, että toimintasuunnitelmasta ehkä puuttui joissain tapauksissa hieman selkeyttä ja siellä saattoi olla noissa välitavoitteissa päällekkäisyyttä, mutta se oli kokonaisuudessaan kuitenkin tyydyttävä. Ja tätä seurantaa ilman muuta harjoitamme jatkossakin ja palaamme sen arviointiin ensi vuoden aikana. Mutta mitä tulee yleisiin huolenaiheisiin, niin olette aivan oikeassa, että tämä on pieni virasto. Siinä on uusi johtaja ja suurin piirtein koko ylempi virkamiehistö on vaihdettu uuteen sen jälkeen, kun 2008 vuonna – virastossa kävimme. Ja jos nyt kyseessä on pieni, pieni virasto, kuten eh, tässä, tämä valikunta on todennutkin, niin siitä huolimatta sen täytyy noudattaa sääntöjä. Siinä on 20, siellä on 25 virkamiestä ja voidaan tietysti kysyä, kuinka tehokasta tällainen toiminta voi olla. Komissio ja parlamentti, molemmat ovat kiinnostuneita lainsäädäntö virastojen tai tai tällaisten erillisvirastojen toiminnasta ja tarkastelevat, kuinka pieniä virastoita voidaan pitää pystyssä sääntöjä noudattaen ja ilman, että toistetaan niitä toimia, jotka laajemmat virastot suorittavat. Ja tätä aihetta käsittelevässä työryhmässä on omat edustajansa täältäkin. No sitten kysytte, mitä Sepolin tapauksesta voidaan oppia Mielestäni vuonna 2008 me siis ensimmäisellä missiollamme havaitsimme siellä olevat ongelmat ja esitimme ne jo sen aikaisen johtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan tietoon ja myöskin yas neuvoston tietoon. Ja siitä sitten edistyttiin askeleilta korjaustoimien muodossa. Mitä tulee sitten tehokkuuteen, niin voidaan tehdä ero Sepolin kaksi roolia toisistaan. Ensinnäkin sehän kouluttaa poliisivirkamiehiä, mutta mehän olemme keskustelleet nyt tässä sihteeristön roolista näissä toimissa. Ja voi olla, että sihteeristö, äh, sihteeristön nimittää toinenkin, äh, toinenkin, toinenkin elin, mutta näistä asioista keskusteltaneen toimielinten välisessä työryhmässä. No mitä komissio sitten aikoo tehdä ja tekee näiden asioiden suhteen. Meillä ei ole paljonkaan valtaa lakia säätävien virastojen toiminnan suhteen. Komissiolla on yleensä hallintoneuvostossa yksi ääni, ja se on aika pieni äänimäärä verrattuna 27 jäsenvaltion äänimäärään. Mutta Mehän siis tarjoamme varat kyseisen viraston käyttöön ja tietysti viraston täytyy noudattaa varojen myönnettäväksi laadittuja sääntöjä, joten komissiolla on siinä mielessä mahdollisuus vaikuttaa viraston hallintaan, vaikka meillä on vain pieni äänimäärä siellä hallintoneuvostossa. Tässä tapauksessa siinä vaiheessa, kun kun oikeudellisille yksiköille asiasta ilmoitettiin, niin varojen var, rahoituserien maksua ehdollistettiin ja komissio todellakin toimi eri rintamilla valvoakseen, valvoakseen ja vaikuttaakseen Sepolin johdon toimintaan. Eli pidätimme esimerkiksi rahoituseriä ja asetimme niiden maksamiselle tiettyjä ehtoja. Toivottavasti vastasin kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Thanks, Chair. The uh, Commission has constantly support... Kiitoksia. Komissio jat, jatkuvasti valvoa Sepolin toimintaa aivan alusta asti varmistaakseen, että varainhoitoasetuksen vaatimukset täytetään. Kuten tiedettä, komissio on äh, hallintoneuvoston jäsen, mutta sillä ei ole äänioikeutta. oikeutta mutta joka kerta, kun heikkouksia on löydetty tilintarkastuksissa, esimerkiksi ää, oikeus, vapaus- ja turvallisuusosastojen pääosi, pääosasto vaati Sepolia noudattavaan tilintarkastuspalveluyksikön vaatimuksia ja korjaamaan tilanteen erityisesti maaliskuussa 2000 kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen mm, löydösten jälkeen, sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuin oli vierailut Sepolissa, nämä liittyivät vuoden 2007 budjettiin. Näiden eh, alustavien löydösten jälkeen, jotka olivat erittäin huolestuttavia, koska ne liittyivät eh, yksityisiin menoihin, puutteisiin, veroihin ja niin poispäin. Eh, pääosasto lähetti kirjeen Olafille tämän tutkimuksen jälkeen. Tämän teknisen aloitteen jälkeen me aloitimme poliittiset toimet 2008 ja vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tämä sai vahvan tuen Tsekin puheenjohtajavaltiolla mutta vuonna 2009 näiden toimien seurauksena edellinen johtaja erosi toimestaan äh, hallintoneuvoston kokouksessa toukokuussa 2009 ja minun on vielä sanottava, että ne ongelmat, jotka tunnistettiin vuonna 2008, eivät toistuneet samalla tapaa vuonna 2009. Äh, annan teille vain esimerkkejä. Esimerkiksi budjetin käytön nousi 47 prosenttia 27 prosentista vuonna 2008. Me valvoimme viraston budjetin maksuja ja maksoimme ainoastaan tarpeelliset summat jotta vältettäisiin budjetin väärinkäytön riski. Minun on sanottava, että sen jälkeen kun Sepolin hallinto on muuttunut, niin se on astunut uuteen lupaavaan vaiheeseen, kuten jo mainittiin. Uusi hallinto panostaa hyvin paljon siihen, että löydettäisiin ratkaisuja auki oleviin kysymyksiin. Taustaa vasten komissio tukee Sepolia siinä, että se ratkaisee menoongelmansa ja siinä, että se haluaa saavuttaa Tukholman ohjelman tavoitteet poliisikoulutuksessa. Meillä on komissiossa tämä äh, interryhmä, jonka tarkoituksena on uudistaa kaikkien virastojen toimintaa ja löytää vanhojen virastojen mm, hyvät ja huonot puolet, heikkoudet ja vahvuudet eh, myöskin pienten virastojen ja Sepolin kohdalla olemme ryhtyneet arvioimaan, miten voisimme parantaa virastoja esimerkiksi oikeusperustan muutoksella ja niin poispäin. Nämä, tämä on meidän päähuolenaiheemme, että meillä olisi tehokas virasto, joka voisi Eh, todella eh, luoda eh, tehokasta koulutuspolitiikkaa. Kiitoksia ja sitten herra Roche. Luullakseni haluaisitte varmaankin kommentoida tässä vaiheessa. Uh, thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Kokobyn jäsenet. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen täällä siinä ominaisuudessa, että kun minut on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen huhtikuussa. Hyvin monenlaisia sisäisiä hallintomenettelyjä täällä on tullut esille ja minä haluaisin puuttua näihin tilintarkastusasioihin, jotka ovat tässä kyseessä. Tohtori Banhi, Banfi ja monet kollegat eh, ottivat esille kritisoituja asioita, joita tilintarkastustuomioistuin on vuosien mittaan kritisoinut. Ensinnäkin me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että tämä eh, raportti on eh, esitetty ja toinen asia sitten oli täällä kysymys vielä siitä, miten miten me voimme, mitä tämä laillisuus näiden sopimusten suhteiden menee. Niin, tämä monivuotinen toimintaohjelma, joka on esitelty, täällä on tilinpitoasioita sekä hankintoihin liittyviä asioita. Te tiedätte, että tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut näitä Sepolin tilinpitoja vuosilta 2007 ja 2008. Ja me olemme myöskin eh, kritisoineet eräitä asioita 2009 vuoden puolella. Hyvin pienissä virastoissa mm, eh, tällaiset eh, talous on että tarvitaan vain hyvä järjestelmä ja hyvä kirjanpitäjä. Ja tällä tavalla tilintarkastus tuomioistuimen on helppo, helppoa lähestyä tätä virastoa, koska kirjanpito on siellä ollut. No, tuomio, tilintarkastustuomioistuin tar, tajuaa roolinsa. Me voimme tuoda lisää arvoa tämän akatemian työhön ja varmistaa sen, että veronmaksajien rahat ovat, on hyvin käytetty niiden toimesta, joille tehtävä on uskottu. Meidän työsuunnitelmassamme tälle vuodelle on toivon mukaan tällainen kustannusten benchmarking-raportti 22 maassa, koska me katsomme, minkälaisia kuluja virastoista syntyy ja voimme sitten tarkastella niiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja sen perusteella tehdä sitten uskottavia suosituksia. Tietenkään tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei tässä vaiheessa ole sanoa, että miten Sepolin tulee tässä kaikessa käymään, mutta kuitenkin meidän kertomuksemme toivon mukaan otetaan sitten huomioon myöskin tässä valiokunnassanne, jotta voimme näitä tärkeitä asioita viedä eteenpäin. Danke, eh, mevrouw Ik hoop dat u... Kiitoksia paljon. Toivottavasti olette nyt edistynyt, rouva Mathieu kaikkien näiden kommenttien suhteen. Haluaisitteko kommentoida itse nyt kuulemaanne? Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt viimeinen tarkastus epäilemättä. Ja minä havaitsen, että uusi johtajamme, sehän, johtaja, sehän ei ole mikään yllätys, on todella saanut perintönä jotakin hyvin epämiellyttävää ja hänellä onkin suuria haasteita tässä edessään. Hän yrittää parhaansa mukaan parantaa tilannetta ja sen hän on tehnyt alusta asti. Hän hyvin pontevasti on tarttunut toimeen ja uskon, että jonain päivänä tilanne paranee vielä tilanne ei ole hyvä, mutta epäilemättä paljon asian eteen on, teht- on tekeillä. Mitä hallintoneuvostoon tulee, mitä varten hallintoneuvosto ei ole reagoinut? Pari vuotta havaittiin, että johtaja ei ole tehokas, ei noudata rahoitusasetusta ja kaksi vuotta tällaisia havaintoja. Minun mielestäni se on liian pitkä aika. Tässä on se tehtäviä jäänyt hoitamatta hallintoneuvostolta. En tiedä, mitä tästä enempää voisi sanoa. Olen pahoillani siitä, että komissio, joka on jäsenenä hallintoneuvostossa, että sillä ei ole enempää valtaa. Se on valitettavaa, koska aivan oikeasti on nyt niin, että hen, hallitu, hallintoneuvostossa ei ole ketään, joka olisi voinut sanoa, että stop, että tämä ei nyt enää voi jatkua näin. Meillä on 27 jäsentä siellä ja vihdoin viimein saimme luettelon näistä jäsenistä. Niin hyvin monista syistä on erilaista, erilaista poliittista kulttuuria. Tämä hallintoneuvosto ei ole päässyt yksimielisyyteen keskenään olisi hyvä, jos komissiolla olisi äänestysoikeus, niin silloin ei tällaisia pääsisi tapahtumaan, mitä täällä hallintoneuvostossa on tapahtunut. Ja tämä on siis aivan henkilökohtainen näkemykseni. No nyt pitäisi saada tilit hyväksyttyä. Meillä on jo 2009 menossa ja pitäisihän tämä nyt saada valmiiksi. Emme voi ikuisuuksiin jatkaa tätä asiaa. <laughs> Myöskin esittelijät tämä on hyvin raskasta. Minä ehdotan, että hyväksymme tilit, olevat kollegani sitä vastusta. Joten hyvä puheenjohtaja, teidän täytyy tehdä päätöksiä esityslistan suhteen ja sihteeristön, joten käännyn vain teidän puolenne. Eh, het afsluiten van de rekeningen staat eh, ingeschreven op onze agenda van donderdag aanstaande. torstaiksi on ajateltu tämä hyväksyntä esityslistalle ja me varmaan voimmekin antaa sitten tässä nyt Stavra Kakiselle puheenvuoron 2009 eh, asioista. Tämä on varmasti mukava homma. Meillähän täällä on johtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja täällä nyt vihdoin viimein täällä rakennuksessa meidän kanssamme. Joten tämä kohta kuusi, sen käsittely päättyy nyt tähän ja sitten me siirrymme kohtaan viisi Ruokestingerin mietintöön. Tämä on vuodelta 2010 numero 10 äh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus Unionin syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren pienten saarten asioista. Ik nodig hem uit om een eerste toelichting te geven. Minä pyydän nyt, että edustaja Weber kertoo alustavat kommenttinsa ja sitten Rova Köstinger saa puheenvuoron. Herra Weber, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen iloinen, että voin teille puheenjohtaja eh, ja tämän parlamentin jäsenille esitellä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen erityistoimenpiteistä union syrjäisimpien alueiden ja Egeanmerten pienten saarien hyväksi. Nämä erityistoimenpiteet uudistettiin vuonna 2006. Tavoitteena oli antaa niille ohjelmille, jotka komissio antaa jäsenvaltioille hyväksyttäväksi, suurempi alueellinen ulottuvuus ja enemmän joustavuutta päätöksenteossa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että erityistoimenpiteet suurelta osin olivat tehokkaita ja erityisen merkityksellisiä näiden alueiden maanviljelykselle. Kuitenkin se löysi useita heikkouksia, mitä tulee hallintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä alalla voidaan vielä tehdä parannuksia, jotta toimenpiteiden tehokkuus paranisi. Mahdollisuudet jotka vuoden 2006 uudistus toi ja tämä ruohonjuuresta lähtevää hajautettu lähestymistapa, niin niitä erittävästi riittävästi hyödynnetty. Komissio piti rooliaan erityisesti siinä, että se tarkastelee ohjelmien yhteensopivuutta ja ilman, että se tarkastelisi ohjelmien tehokasta tehokkuutta. Tämä koskee myös uudistusmenetelmää seuraavissa, seuraavina vuosina. Mitä tulee ohjelmien täytäntöönpanoon, tilintarkastustuomioistuin löysi toimenpiteitä, jotka eivät olleet kovinkaan tehokkaita. Lisäksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät eivät ole aina soveltuvia näihin erilaisiin erityistoimenpiteisiin. Lisäksi komissio tällä hetkellä arvioi nämä toimenpiteet vain viiden vuoden välein, mutta tämä ajanjakso on liian pitkä. Jäsenvaltioiden vuosittaiset toteuttamisraportit eivät ole riittävän samankaltaisia ja täydellisiä, jotta ne antaisivat komissiolle riittävästi tietoja. Tämän takia tilintarkastustuomioistuin tekee suosituksia, joiden tarkoituksena olisi parantaa erityistoimenpiteiden hallintoa sekä komissiolle että jäsenvaltioille. Nämä suositukset ovat seuraavia. Tulisi tukea jäsenvaltioita hankkeiden luomisessa erityisesti sitä kautta, että komissio kertoo hyvistä käytänteistä ja luo yhteiset puitteet indikaattoreita varten, että tarkistetaan muodollinen lupamenettelyn määräaika, mitä tulee ohjelmien muutoksiin, että muutetaan toimenpiteet, joissa on löytynyt puutteita ja lisäksi toimenpiteet, jotka eivät ole olleet kovinkaan tehokkaita ja joiden konseptia on muutettava olisi varmistettava myös valvontajärjestelmät, jotka sopivat näihin eri toimenpiteisiin. Kiitän mielenkiinnostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Dank u wel. Uh, bedankt voor de toelichting en het... Uh... Paljon kiitoksia. Aivan erinomainen puheenvuoro. Eh, Rova Köstinger on varmasti tutkiskellut asioita hyvinkin yksityiskohtaisesti ja hän on laatinut työasiakirjan, jossa on seitsemän suositusta. Varmaankin haluatte käyttää puheenvuoron nyt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin näistä erityistoimista kiittää eh, tilintarkastustuomioistuinta eh, tässä herra ja haluan kiittää myös hyvästä yhteistyöstä ja rakentavista keskusteluista. Hyvät kollegat, nämä erityistoimet, niiden tarkoituksena on se, että äh, tämä alueellinen integraatio ja kilpailukyky vahvistuvat. 80-93 oli monenlaisia ohjelmia, joissa oli erilaisia tavoitteita. 2006 tehtiin sitten uudistus, jotta voitaisiin toimia joustavammin kaksi tavoitetta asetettiin. Ensinnäkin se, että kolmansista maista tullivapaus toteutuisi ja se, että tuotteet olisivat samassa asemassa loppukuluttajan kannalta. Ja sitten taloudellinen tuotanto ja maataloustuotanto sillä tavalla, että aluetukia ja muita tukia maksetaan. Meillä on suositus 2009-2010, jotka liittyvät 1,6 miljardin euron summaan. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut erityistoimia 2007, erityisesti sellaisia toimia, joissa toimenpiteet pannaan täytäntöön ja joissa niitä valvotaan. Nyt minä haluaisin näistä suosituksista puhua eh, siinä, niistä, joita minä tuen. Minä haluaisin erityisesti erääseen tärkeään asian puuttua. Ensinnäkin nämä valvontaindikaattorit. Minun mielestäni on hyvä, että komission puoleen on käännytty ja on yhdessä maiden kanssa eh, eh, sovittu indikaattoreista, joita sovelletaan 2011. Näitä täytyy käyttää kaikkiin ohjelmiin ja meidän täytyy olla yhtenäiset indikaattorit määriteltynä. Toinen asia liittyy Eh, näihin kertakorvaussummiin. Niistä, niitä pitää miettiä. On tiettyjä alueita ja tiettyjä kiinteitä tukisummia, joita pitää maksaa, mutta kuitenkin usein nämä eivät noudata kestävän kehityksen tavoitteita. Se, miten ohjelmia arvioidaan, se tehdään viiden vuoden välein ja komissio on ehdottanut kolmen vuoden väliaikaa ja tilintarkastustuomioistuin yhtä vuotta. Minun mielestäni pitää ottaa seuraavat asiat huomioon. Jokavuotinen arviointi ei pysty arvioimaan kokonaisuuks- ohjelmia kokonaisuuksina. Se ei toimi näin. Pitää miettiä myöskin muita asioita – ja sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja myöskin arvioida sen tulosta. Kolmen vuoden tarkastuskertomus, jota komissio ehdottaa, niin tässä täytyy myöskin ajatella, minkälaisia hallinnollisia muotoja pitää olla. Täytyy käyttää yhdenmukaisesti kaikkia varoja, joita on käytettävissä, myöskin input ja output tulla arvioiduksi. Täytyy miettiä, minkälainen tukeva rooli komissiolla on. Euroopan komissiolla on hyvin tärkeä rooli siinä, että se ohjaa ja neuvoo jäsenvaltioita. Komission täytyy valvoa, että ohjelmat ovat EU-määräysten mukaisia ja sitten täytyy myöskin ottaa mukaan kansallinen päätöksentekotaso. Pitää olla yhteisiä valvontaindikaattoreita ja tämä olisikin hyvin myönteinen asia saada aikaiseksi. Minä tuen komissiota siinä, mitä se sanoo näiden opi, ohjelmien arvioinnista. Pitää vaatia jäsenvaltioilta sellaisia ohjelmia, jotka vielä puuttuvat. Tällaiseen on ryhdyttävä ja ja toimittava sillä tavalla, että näiltä neljältä maalta voidaan edellyttää sitä, että ne antavat mallia monellakin rahoituksen sektorilla. Lopuksi haluaisin sanoa, että 16 sektorilla on selvästi huomattu parannusta ja kilpailukyky on selvästi kohentunut. Tämän lisäksi erityistoimet ovat monilla muilla sektoreilla osoittaneet, että maanviljelijät saavat paremman maataloustulon ja näillä alueilla tällaiset instrumentit ovatkin hyviä, jotta elintaso kohenee. Minä kiitän tästä kertomuksesta ja olen iloinen siitä, mitä kuulen kollegoiltani. Danke, u. Eh, zijn er collega's die het Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Tai itse asiassa annankin puheenvuoron komissiolle. Herra Bosha on täällä. Anteeksi nyt, jos en onnistunut ääntämään nimeänne oikein, mutta te varmaankin haluaisitte käyttää puheenvuoron nytten. Ja katsoin komission vastausta koskien tai vastauksia tilintarkastustuomioistuimen Suosituksen näyttäisi, että oli sitten aika myötämielinen niiden suhteen, mutta minulle ei ole ihan selvää, kun puhutte erinäisistä asetusmuutoksista. Haluaisin tarkemmin tietää aikataulusta, onko sen suhteen tehty ehdotuksia ja milloin karvelisit, että tällaiset kysymykset tuotaisiin jälleen parlamentin kuultavaksi. Herra Kiitoksia Puheenjohtaja Rova Köstinger, herra Weber, arvoisat valiokunnan jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja tietenkin Rova Köstingeriä heidän suosituksistaan. Kaikki nämä suositukset ovat meidän mielestämme erittäin arvokkaita panoksia yhteiseen tavoitteeseen, että parannettaisiin tätä ohjelmaa, joka koskee syrjäisimpiä alueita ja Egeanmeren pieniä saaria. Ja tämä menevät varmasti suoraan keskusteluun lainsäädäntöehdotuksesta, jonka komissio on jo esittänyt, jossa tarkoituksena on uudistaa sääntöjä erityistoimenpiteitä varten unionin syrjäisimpien alueiden Egeanmeren pienten saarien maataloustoimia varten. Joten nämä ehdotukset tulevat olemaan osa tätä keskustelua ja sopimuksen artikla 300 49 aivan selkeästi sanoo, että erityistoimenpiteet syrjäisimpiä alueita varten, joissa tuetaan alueellista paikallista tuotantoa, sitä varten niitä tarvitaan ja siksi meillä on tämä poseihan ohjelma ja Egean merten saarten ohjelma. Kummatkin ohjelmat uudistettiin vuonna 2006 ja sen tavoitteena oli aivan kuten herra Weber sanoikin, että saadaan hallinnossa aikaan enemmän joustavuutta. Uudistuksessa otettiin käyttöön hajautetumpi lähestymistapa ja jäsenvaltioissa tuli vastuullisia ohjelmien suunnittelussa ja hallinnoinnissa, ja tämä oli meidän mielestämme paras tapa sopeuttaa ohjelmat alueellisiin tarpeisiin. Tilintarkastustuomioistuin tarkastuksessaan arvioi sitä, kuinka vuoden 2006 uudistus on muuttanut syrjäisimpien alueiden Egeanmerten pienten saarten erityistoimenpiteet tehokkaammiksi. Ensinnäkin haluaisin korostaa erittäin hyvää yhteistyöhenkeä ja tämän tilintarkastuksen rakentavaa henkeä. Hyvin vähän erimielisyyksiä oli koko tarkastuksen aikana ja suositukset olivat sellaisia, että komissio toivottaa ne tervetulleeksi ja ne tulevat olemaan hyvä pohja POSEin kehittämiselle tulevaisuudessa. Komissio on erityisen tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen, että erityistoimenpiteet maataloutta varten eh, syrjäisillä alueilla ja pienillä Egeanmeren saarilla ovat tehokkaita ja erittäin merkityksellisiä alueen maanviljelykselle. Tämä on tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olemme aivan samaa mieltä kaikista asioista, kuten herra Weberkin sanoi, ja jotkut asiat rouva Köstinger ottikin esiin. Tämä saattaa luoda aihetta lisäpohdinnoille, aion sen lyhyesti tehdä nostamalla esiin viisi asiaa. Ensimmäinen äh, koskee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, joissa valvotaan tehokkuutta. Komissio toivottaa tervetulleeksi äh, uuden lähestymistavan, jonka 2006 uudistus tuo mukanaan, eli että annamme jäsenvaltioille tehtäväksi ohjelmien määrittelemiseen. Meidän mielestämme tämä on paras tapa varmistaa, että erityistoimenpiteet todella huomioivat alueen tarpeet. Mutta on myös totta se, ja Rova Köstinger puheenvuorossaan sen mainitsikin, että parannuksen varaa on, mitä tulee komission asenteeseen, ja niin haluammekin me haluammekin parantaa asennettamme kahdella tavalla. Ensinnäkin haluamme vahvistaa parhaita käytänteitä ja olemme jo vieneet eteenpäin joitakin konkreettisia ehdotuksia kertomuksessamme POSEI-uudistuksen vaikutuksista, joka hyväksyttiin syyskuussa 2010 ja nyt haluamme panna täytäntöön näitä välineitä parhaiden käytänteiden hyödyntämiseksi. Ja toinen, ehkä kaikkein tärkein asia on se, että olemme myös jo ehdottaneet harmonisoitua puitteita yhteisiä indikaattoreita varten, joilla voidaan paremmin valvoa ohjelmien tehokkuutta. Nämä yhteiset indikaattorit sisältävät erityisesti tietoa taloudellista muutoksista, muutoksista, mitä tulee äh, karjan määrään, äh, viljelypinta-alaan ja niin poispäin, mutta myöskin yhteiskunnallisiin muutoksiin, mitä tulee äh, työllisyystilanteeseen ja niin poispäin. Toiseksi jäsenvaltioissa on vuosittainen uudistus äh, uudistusvaihe ja tämäkin on suositus, jonka komissio aikoo ottaa huomioon. Aiomme tehdä äh, vuosittaista ohjelman muutosmenettelyistä joustavammat. Ja tässäkin meillä on kaksi konkreettista ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus on, että jäsenvaltion ehdottavat muutokset vuosittain hyväksyttäisiin komissiossa, mutta ilman, että äh, tehdään tällainen muodollinen komission päätös, joka vie hyvin paljon aikaa. Siis irtaviivaistetaan menettelyä, muutokset yhä hyväksytään, mutta ilman muodollista päätöstä ja tällä tavoin saamme lisää aikaa muutosten valmistelemiseen ja siksi, ja tässä onkin tämän asian toinen elementti, haluaisimme huomioida tilintarkastustuomioistuimen suosituksen. Haluaisimme äh, siirtää tätä määräaikaa kahdella kuukaudella sen sijaan, että ähm, olisi kyse ensimmäinen elokuuta, niin siirrämmekin sen syyskuulle. Tällä tavoin on enemmän aikaa tarkastella näitä muutoksia, ottaa yhteyttä sidosryhmiin ja tehdä valmistelevat työt. Kolmas asia koskee enemmänkin sidosryhmien mukaanottoa, sitä, että tarvitaan enemmän taloudellisia analyysejä ja kaikkea tätä, jotta saadaan aikaan toimenpiteille enemmän kestävyyttä ja tehokkuutta komissio on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on tärkeää ottaa mukaan sidosryhmät. Ja jos meillä nyt on kaksi kuukautta enemmän aikaa, niin silloin jäsenvaltiot voivat ottaa paremmin sidosryhmät mukaan. Ja me olemme jo suosittaneet jäsenvaltioille tässä yhteydessä ottamaan strategisemman lähestymistavan, kun ne määrittelevät muutoksia ohjelmiin niiden pitäisi olla rakenteellisempia, enemmän pitkän tähtäimen tavoitteita ja todella pitäisi mennä alueille ja käsitellä alueiden tarpeita. Neljäs asia ovat yhteiset valvontaindikaattorit ja vuosittaiset eh, tehokkuuden analyysit. Kuten Rova Köstinger sanoi ja herra Weberkin, E ovat sitä mieltä, että viiden vuoden ajanjakso on liian pitkä ja vuoden ajanjakso on liian lyhyt. No, me olemme sitä mieltä, että kun meillä on täm, nämä yhteiset indikaattorit, niin vuosittainen valvonta on hyvä väline. Meidän pitäisi aloittaa siitä. Meidän pitäisi vuosittain tarkastella hankkeita ja yrittää tehdä parhaamme määritellessämme niin, ne niin, että ne vastaavat todellisia tavoitteita. Ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän nämä indikaattorit ovat voimassa jo tästä vuodesta lähtien, ne ovat siis käytössä ja tällä tavoin meillä on myös harmonisoidumpi lähestymistapa, kun on kyse arvioinnista. Sehän kertomuksessa sanottiin puuttuvan ja tämä oli erittäin tärkeä toimenpide. Mutta komissio kuitenkin myös korostaa sitä, että me pysty vuosittain syvällisesti arvioimaan kaikkia hankkeita. Me tarvitsemme monivuotista toimintaa tässä ja asetuksessa tällä hetkellä sanotaan, että viisi vuotta, joten nyt tällä välin haluaisimme pitää kiinni tästä, mutta haluamme keskittää kaikki voimavaramme tähän vuosittaiseen indikaattoreihin pohjautuvaan tarkistukseen. Ja sitten jäsenvaltioiden ja komission välinen vahvistettu yhteistyö tehokkuuden lisäämiseksi, kyllä, mutta tässä me olemme sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuin oli vähän turhan tiukka komissiolle. Me kyllä teemme parhaamme ja meillä on säännöllisiä yhteyksiä syrjäisten alueiden viranomaisten kanssa ja jäsenvaltion viranomaisten kanssa epämuodollisia yhteyksiä, mutta meillä on silti hyvin hedelmällistä yhteistyötä, mutta äh, kuten aina yhteistyössä sitä voidaan parantaa ja komissio voi vain sanoa, että se tekee parhaansa, jotta yhteistyö tiivistyisi, äh, ehkä myöskin äh, institutionalisoida yhteistyötä vähän enemmän. Ja viimeinen kommenttini, koska herra Weber tätä niin kovasti korosti. Kun tilintarkastustuomioistuin sanoo komissiolle, että te vain katsotte, että kaikki ohjelmat ja hankkeet vastaavat asetusta, mutta ette ole aktiivisesti osallistuneet suunnitteluun ja neuvoneet jäsenvaltioilta äh, hankkeiden ohjelmoinnissa – Minun mielestäni tässä on aivan selvää, että ensinnäkin meidän päätehtävämme on varmistaa, että se, mitä on tehty eh, näiden hankkeiden puitteissa, on määräysten mukaista, koska uudistus on siirtänyt vastuuta jäsenvaltioille, niin se on nyt jäsenvaltioiden harteilla. Mutta me olemme valmiita auttamaan jäsenvaltioita, kun vain siihen pystymme jotta näistä hankkeista tulee tehokkaampia. Ja tässä yhteydessä varmasti otamme huomioon sen, mitä Rova Köstinger sanoi tästä asiasta tänään. Tähän päättyy puheenvuoroni. Ja kiitän vielä kerran tilintarkastustuomioistuinta ja Rova Köstingeriä heidän tavastaan toimia. Me olemme valmiita panemaan täytäntöön näitä eh, suosituksia, jos niin emme ole vielä tehneet. Dank De zaken die u zegt hebben ertoe geleid dat nog twee collega's... Kiitoksia paljon. No niin, tässä olisi kaksi kollegaa, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, herra Gaier ja herra Mulder. Ja sitten tietenkin haluan antaa puheenvuoron edustaja Köstingerille. Ensin herra Gaier. Kiitos. Ensinnäkin kiitoksia esittelijälle ja kiitoksia herra Weberille tässä tiimissämme. Hyvin kiinnostava esitys. Nyt kun minä kuuntelin komissiota, niin minulle tuli mieleen kolme kysymystä. Niin, tässä nyt vähän vaikuttaa asiaan kaikki ne keskustelut, mitä olemme viime kuussa käyneet neuvoston kanssa näistä budjettiasioista. Ja nyt tässä kun kuulin, että te puhutte tehokkuudesta, eh, joka jäsenvaltioilla on ja näissä ohjelmavastuuasioissa, niin aika hyvältä kuulosti. Itse asiassa haluaisin kysyä komissiolta, että mitä on parannettavaa, mitä pitäisi parantaa ja minkälaisia nämä parannukset ovat. Toinen asia liittyy sitten sisältöön. Kun on best practice-ajatus tässä mukana, niin se on hyvä ajatus. Minä haluaisin tietää, että kun on hyvin suuria eroja sen välillä, mitä me puhumme ja minkälaisia tuotteita tuotetaan – niin miten ylipäänsä voidaan näistä best practice-asioista tietoa vaihtaa. Nämä alueethan ovat keskenään hyvin erilaisia. Ja kolmas kysymykseni, kysymykseni on herra Weberille ja tilintarkastustuomioistuimelle. Onko teidän mielestänne niin, että tämä tapa, jolla toimitaan näiden varojen suhteen tämä saavutettavuus, integraatio, kilpailukyky. Onko tämä nyt paras mahdollinen tapa toimia näiden alueiden suhteen vai onko jonkinlaista muuta ehdotettavaa komissiolle? Thank you, uh, President. I am not too familiar. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. En tunne niin hyvin näitä syrjäisimpiä alueita Euroopan unionissa ja myöskään sen, niiden alueiden yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta luen tuosta mietinnöstä, että saatatte päättää, että syrjäisimmät alueet suljetaan pois tilatuesta. Mietin tässä nyt erityisesti Kreikkaa, joka tulisi olemaan, olemaan poikkeus, mutta kohdassa 46 aika yllättäen todetaan, että ne summat, joita on maksettu näistä erityistoimista, ovat yleensä hyvin pieniä. Noin 203 euroa per edunsaaja per vuosi, kun taas useimmin suoritetut maksut ovat 58 euroa vuodessa. Jos olisin maanviljelijä ja saisin 58 euroa vuodessa kilpailukykyni parantamiseksi ja kaikkein muuhuin tarkoituksiin, niin miettisin kyllä, että mitenkä helvetissä se on oikein mahdollista, jos siinä on se koko summa. Se on todella pieni summa. Onko siitä mitään hyötyä, esim... onko mitään hyötyä esimerkiksi pystyttää valvontakoneistoa, kun edunsaaja saa vain vaikkapa 60 euroa vuodessa. En sanoisi, että, että siinä on paljonkaan järkeä. Kiitoksia. Um, er zijn uh, dus drie vragen voor de commissie. En... Niin, kiitoksia. Komissiolle on annettu kolme kysymystä vastattavaksi ja Weberille yksi. Komissio Mülleriltä ja äh, Geierilta. Koska edustaja Kaija esitin saksaksi, niin minäkin vastaan niihin saksaksi. Olette oikeassa, edustaja Gajer, jäsenvaltioiden tehokkuutta, öö, tehokkuuden ohjelmien luomisessa. Sitä voi tarkastella kriittisesti, mutta jäsenvaltioiden vaihtoehto oli se, että uudistuksen jälkeen eh, ne saattoivat jatkaa olemassa olevia ohjelmia, tehdä vain pisteittäisiä muutoksia. Joissain tapauksissa olisi ollut varmaankin hyvä eh, uudelleen tarkastella kaikki asiat ja tehdä uusia hankkeita, mutta tämä oli vaihtoehto, joka eh, annettiin jäsenvaltioille tässä uudistuksessa. Se, mikä on meidän tehtävämme nyt, ja siksi olemmekin samaa mieltä joidenkin suositusten kanssa, eh, että meidän on saatava ne jäsenvaltiot, jotka ovat valinneet tämän vaihtoehdon, ja kaikki jäsenvaltiot ne eivät ole sitä valinneet, siirtymään eh, osittaisesta ohjelmien uudistuksesta syvälliseen tarkastukseen ja ehkä syvällisempään eh, ohjelmien uudistukseen, mitä tulee niiden tehokkuuteen. Mutta me emme voi nyt olla liian kriittisiä jäsenvaltioiden suuntaan, koska tämä vaihtoehdon me hyväksyimme. Komissio hyväksyi sen eh, hiukan vastenhakoisesti, mutta tällaisiahan nämä uudistukset ovat. Mitä tulee hyvin käytänteisiin, niin olette aivan sama oikeassa siinä, että nämä alueet ovat erilaisia eikä niitä voi verrata toisiinsa, emmekä niin teekään, mutta joitakin yhteisiä perusperiaatteita on. Siihen kuuluu esimerkiksi se, minkä tyyppisiä tukia annamme, könttäsummia, erityistukia ja niin poispäin. Ja kyllä näitä asioita voidaan tarkastella joka alueella. Eli katsotaan, millaisia hyviä käytänteitä voidaan hyödyntää kaikilla alueilla tai ainakin osalla alueista. Silloin kun on hyviä käytänteitä, niin haluamme niitä levittää ja silloin muut alueet, jotka niitä voivat hyödyntää, voivat osallistua keskusteluun. Ja nyt käyn herra Mülderin puoleen. Tämä oli se kolmas kysymys. Olette oikeassa. Nämä syrjäisimmät alueet voivat Äh, hyödyntää tätä opt-out-vaihtoehtoa, mutta laskelmat ovat vähän erilaisia, koska siellä on erilaisia maksuja syrjäisimmillä alueilla. On tällainen perusmaksu, joka on äh, erotettu tuotannosta, se on 203 euroa. Sitten on lisämaksuja ja erityismaksuja, äh, joten on katsottava tätä loppusummaa, jonka maanviljelijä saa. Nämä heillä on hyvin paljon erilaisia rahoituslähteitä, tuotannosta irrotettu tuki, tuotantoon liittyvä tuki, kansalliset tuet ja niin poispäin. Blijft natuurlijk de vraag waarom je... Ja sitten vielä kysymys kuuluu, miksi vain pieni osa siitä, mitä farmarit saavat, on kyseessä ja jos he saavat vain 58 euroa vuodessa, niin se on jotakin sellaista, jota Mulder joutuu varmaan tykönään pohtimaan. Mutta herra Weber, saatte vastata nyt sitten esitettyihin kysymyksiin. Große Leibniz. Niin, Leibniz on puhunut kaikkein parhaimmista maailmoista ja, ja kuitenkin parannusmahdollisuuksia on ja poseihinkin tämä liittyy. Jos nämä eh, eh, suositukset, jos näihin ryhdyttäisiin, niin silloin me saammekin nämä parannukset syntymään. Ehkä lyhyt sana. Eh, siis itsekin olen ollut tarkastusmatkalla Kreikassa tällä alueella ja minun täytyy sanoa, että siellä on hyvin pieniä tiloja, hyvin pienviljelijöitä, olivipuita, jotka siellä ankarassa oloissa, eh, oloissa elävät ja yrittävät elätä. Ja 80 eh, euroakin näille ihmisille on aika iso rahasumma. Dank u. En dan is het slotwoord aan. Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen sana Rovakassialle. Äh, Kiitoksia Kiitän Ravilandia vielä näistä selventävistä vastauksista ja kollegoista myös ehdot, kollegoita kiitän ehdotuksista, joita on tehty. Täällä ollaan ilmeisesti laajasti samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen komission ja parlamentin välillä siitä, että näitä toimenpiteitä on jatkossakin seurattava ja tarkistettava. Ja määrärahat on annettava tarkkaan sinne, missä niitä tarvitaan. Aion komission ehdotuksia arvioinnista ja nämä vuosittaisen arvioinnin ottaa mukaan vielä sitä pohtia ja siitä keskustelua. Sydämelliset kiitokset. Is agenda van vandaag afgewerkt? Paljon kiitoksia. No niin, tämän päivän esityslista on käyty läpi. Huomenna aloitetaan yhdeksältä aamulla. Ja komissiolta on meillä vieraana Catherine Day silloin. Olemme saaneet työtä tehtyä oikein mukavasti tänään. Kaikki ovat saaneet runsaasti puheaikaa, mutta huomenna onkin erilainen tilanne. Meillä on hyvin raskas esityslista edessämme, joten teidän pitäisi olla täällä yhdeksältä on yhdeksältä niin, että pääsemme heti aloittamaan Rova Dain kanssa ja hänen esityksensä parissa. Oikein mukavaa iltaa.